Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kaikkein tärkein kollegamme kokouksen alkuosilman pitäen on paikalla esittelijä, joten voidaan aloittaa. To us. Very comfortable. Aivan upea sali on annettu meille täällä tänään. Mutta jos on yhtä tyhjä kuin tänään, niin Eipä ole mahdollista tätä salia säilyttää tulevaisuudessa, ihan rehellisesti sanoen. Mutta menkäämme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla tämän päivän asioita. Ensimmäinen asia. Kaikki ovat tärkeitä, mutta tämä on oma-aloitteinen mietintö ITRE-valiokunnalta Auto Girdos Saugardos on esittelijänä Liettuasta ja EPPstä. Te olette esittäneet 880, 820 tarkistusta tähän mietintöön ja varjoesittelijät kokoontuvat myöhemmin tänään, sikäli kun tiedän – jotta he voivat sopia kompromissitarkistuksista. Tunti keskustelua varten ehkäpä hiukan vähemmän, koska meidän tulisi aloittaa äänestys tasan kello 10. Toivottavasti siihen mennessä paikat ovat täynnä jäseniä, ainakin paljon enemmän ihmisiä paikalla kuin tällä hetkellä. Jos joku nyt tarkistaa, kuinka paljon täällä väkeä paikalla, niin kello kymmeneltä sitten se kannattaisi tehdä. Ö, olkaa hyvä, esitelkää mietintönä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnä haluaisin esittää kiitokseni tästä mietinnön saamasta huomiosta. Yli 800 tarkistusehdotusta osoittaa, kuinka tärkeänä tätä aihea, aihealuetta pidetään energiaturvallisuus. Energiavarmuus on tämän vuoden teemana. Se on jokapäiväinen tärkeä asia. On ihan ymmärrettävä siksi, että tätä pidetään tärkeänä. Muutamia yleisiä kommentteja strategioiden suhteen mm, näihin tarkistuksiin. Haluamme kiinnittää huomiota tietenkin jokaisen kannanottoon, mutta on fyysisesti ihan mahdotonta tasavertaisesti kaikkia tarkistuksia käsitellä. Siksi haluaisimme keskittyä pääaiheisiin, pääaihepiireihin. Ja sitten muutamat ehkä tällaiset mm, reunamilla olevat tarkistukset jäävät sitten vähemmälle huomiolle, kun keskitymme tämän teeman pääosiin. Koska päätavoitteena täällä Euroopan parlamentissa meillä on se, että laadimme laajaa ja syvällistä konsensusta poliittisten ryhmien välillä, niin, ja toisaalta aiheet ovat usein jo sellaisia, että niistä on keskusteltu Ja toinen yleinen kommentti, joka liittyy jo tähän itse aihealueeseen, nimittäin alusta puhumme energiaunionista. Energiaunioni esitellään täällä parlamentissa jo huomenna. Eli kun olemme keskustelleet tästä, niin tämä on ikään kuin ollut tällainen liikkuva kohde – tämä energiaunioni, mutta sehän on jo todellisuutta, se on jo täällä. Oli oikea päätös siis keskittyä nimenomaan tähän aiheeseen myös tässä mietinnössä. Mutta taas kerran, kun katsomme näitä tarkistuksia, meidän on keskityttävä energiavarmuuteen energiaunionin kontekstissa ja muut energiaunioniin liittyvät asiat sitten jätetään toisiin keskusteluihin. Energiavarmuus on painopisteenä. Tämä oli se tarkempi kommentti. Sitten vielä kommentti liittyen energiatehokkuuteen. Hyvät kollegat, kaikille on selvää, kuinka tärkeä energiatehokkuus on. Kun katson niitä tarkistuksia, joissa puhutaan energiatehokkuudesta, tai se usein mainitaan tarkistuksissa, ja pyrimme ottamaan niin pitkälti kuin mahdollista huomioon nimenomaan energiatehokkuuden. Energiatehokkuus ei kuitenkaan ole se absoluuttinen tavoite ja se ainoa tavoite. Tietenkin voi sanoa, että paras tehokkuus, paras parasta olisi, jos energiaa ei käytettäisi. Sehän on se lähestymistapa. Mutta jos energiaa ei ole saatavilla tai se ei ole kohtuuhintaista, niin mitäs tehokkuutta se sitten on, jos energiaa ei voida käyttää? Energiavarmuus, sen on kuljettava rinnakkain ja sen on oltava hyvä eh- yhdistelmä energiatehokkuuden kanssa. Pyrimme siis ottamaan niin pitkälti kuin mahdollista huomioon energiatehokkuuden. Sitten oma energiatuotanto Tietenkin energia monipuolisuus, energiavarojen monimuotoisuus, sehän on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva alue ja jokaisen on suunniteltava tässä kontekstissa oma lähestymistapansa ja tähän on myös löydettävä kompromissi. Me emme tule korostamaan sitä, että tässä astutaan jäsenvaltioiden toimivallan varpaille mitenkään, vaan meidän täytyy keskustella lähestymistavoistamme. Ja sitten vielä tämä energiapolitiikan ulkoinen ulottuvuus. Otimme sen tähän huomioon myös. Meidän on työstettävä erilaisia lähestymistapoja – pyysimme komissiota laatimaan strategian sen suhteen, miten teemme esimerkiksi yhteisostomekanismin liittyviä toimenpiteitä. Me emme halua haitata jäsenvaltioiden kansallista päätösvaltaa mitenkään. Meillä on paljon aiheita siis keskusteltavaksi nyt jo. Ja minä odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kollegoiden ja varjollisesittelijöiden kanssa, että saamme niin laajan ja syvällisen kompromissin aikaan kuin mahdollista. Kiitän. Colleague, uh, now I may ask, um, uh, Kiitoksia, kollegat. Sitten SD-ryhmästä seuraava kollega, olkaa uh, Na úvod asi velké poděkování panu zpravodaji Saudargasovi za... Kiitoksia Kiitoksia esittelijälle tehdystä työstä, joka on ollut varmasti kovin monimutkaista, kun tarkistuksia on ollut näin paljon. Tämä osoittaa, että energian turvallisuus on erittäin suuri haasti, haaste ja sitä kannattaa kyllä aivan alleviivata. Energiatoimitusvarmuus on monimutkainen kysymys ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että tuodaan fossiilisia polttoaineita, niin kuin alussa vaikutti, vaan tätä asiaa täytyy käsitellä huomattavasti laajemmin. Kompromissiesitykset osoittavat selkeästi myös sen, että ei pidä pelkästään ottaa huomioon lyhyen aikavälin tarpeita, vaan ne tulee integroida pitkän aikavälin strategiaan. Esitetyt tarkistukset osoittavat, että energiat turvallisuus on meidän vastuullamme. Ja jos haluamme se toteuttaa, meidän itsemme täytyy tehdä maksimaalinen, ei pelkästään eurooppalaisessa politiikassa, vaan myös kansallisessa jäsenvaltioiden politiikassa. Olen erittäin ilahtunut siitä, että kompromissiesitysten joukossa on erilaisia tapoja säästää energiaa, joita avulla voidaan merkittävästi parantaa energiaturvallisuutta tulevaisuudessa. Tämän iltapäivän varjoesittelyiden kokouksessa voimme päästä varmaan useaan kompromissiehdotuksen, jotta äh, löydetään ratkaisu näihin, tähän valtavaan määrään tarkistuksia. Esimerkiksi kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niin niistä haluaisin edelleen keskustella. Mutta joka tapauksessa meidän lähestymistapamme on erittäin myönteinen. On behalf of um, ECR, Ashley Fox. ECRstä e Ashley Fox. Thanking the Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset esittelytyöstä kompromissien osalta. Kun tarkistuksia on tehty niin paljon, niin ymmärrän, että tähän on kulunut paljon aikaa tähän työhön valitettavasti se, että tarkistuksia on niin paljon, jossa pyydetään yksittäisiä toimia. Tämä vesittää vähän tämän mietinnön fokusta. On ikävää, jos tästä tulee ikään kuin joulukuusi, johon jokainen saa oman koristeensa laittaa roikkumaan. Meidän täytyy pitää tiukasti nyt mielessä, mikä on mahdollista, mitä voidaan saada aikaan ja miten voidaan huolehtia siitä, että esittelijän laajalti hyvin järkevä mietintö vaikuttaa mahdollisimman hyvin komission työhön. Nyt näyttää siltä, että yhteenliitännät ovat tärkeinä esillä ja pyritään huolehtimaan sitä, että sisämarkkinat saadaan energian osalta päätöksiin. Tämä lopulta johtaa siihen, että energiaturvallisuutta Euroopassa on. Siksi on oikein kehottaa komissiota ja muita tahoja toimimaan, esimerkiksi tukemalla yhteisen edun infrastruktuurihankkeita. Mahdollisuuksien mukaan pitäisi kuitenkin pitää kiinni näistä laajoista periaatteista ja välttää se, että esitetään liikaa yksityiskohtia. Pitäisi painottaa niitä saroja, joilla työtä pitää tehdä lisää, jotta sisämarkkinat saadaan päätökseen, niin että aikanaan voimme astua vähän syrjään ja sallia se, että sisämarkkinat toimivat. Kymmenen vuoden kuluttua pitäisi käydä niin, että jos herra Putin sulkisi vaikka kaikki kaasuhanat Venäjältä, niin se ei haittaisi, koska kaasua saataisiin markkinoiden kautta kaikkialta maailmasta. Kuitenkin pidän hyvänä sitä, että kompromissien kautta pyritään esittämään, että täytäntöön pantaisiin täysin nykylainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti ajatellen kolmatta energiapakettia. Pidän hyvänä myös kompromissitarkistuksissa sitä, että kehotetaan ottamaan huomioon teknologian neutraali lähestymistapa, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää omia energiavarojaan kehitellessään uutta teknologiaa. Kuitenkin pitäisi olla nyt varovainen joidenkin asioiden osalta. Kompromissi 6 esimerkiksi, jossa sanotaan, että energiayhdistelmän hiilen vähentäminen perustuu siihen, että puhutaan uusiutuvista energiavaroista. Emme voi puhua teknologian neutraaliuden merkityksestä ja markkinoiden merkityksestä yhdessä tekstin kohdassa ja sanoa sitten seuraavassa tekstin kohdassa, että energiajärjestelmä perustuu uusiutuvien energialähteiden varaan. Näin ei käy ainakaan useimpien jäsenvaltioiden osalta. Eikä vielä ratkaisevampaa ole edes meidän käsissämme määritellä jäsenvaltioille, minkälainen energioiden yhdistelmä jäsenvaltioille sopii. Sitten puhutaan siitä, miten tähän mennessä hyväksytyt lainsäädännöt saadaan täytäntöön pantua ja miten voidaan käyttää uusia sijoituksia uutta investointirahastoa hyväkseen. Nämä varat pitää käyttää järkevästi ja jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän yhteistyötä. Ja rahoituksen on tultava muualta kuin sellaisesta toimista, että siirretään EUn budjetista varoja tärkeiltä aloilta, kuten tutkimukselta. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava varjoesittelijä Aldesta, Morten Petersen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos ensin esittelijälle. Kiitos tästä valtavasta työstä. Enpä minä suinkaan kadehdi esittelijän työtä, kun hän joutuu kahlaamaan näissä tarkistuksissa. Mutta onneksi meillä on näin paljon yhteistä kuitenkin myöskin näiden tarkistusten joukossa, joten se on hyvä asia. Otan esille muutaman avainkysymyksen ja tarkistuksen, jotka ovat erityisen tärkeitä. Tietoverkkoturvallisuudesta olemme esittäneet tarkistuksen 166, jossa korostetaan sitä, miten tärkeää on, että älyverkkoja ja energiaverkostoja suojataan yhä hienostuneempia tietoverkkohyökkäyksiä vastaan kaikkialta maailmasta. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että meillä on vankka vastaus näihin haasteisiin ja toivottavasti kykenemme sitten löytämään siihenkin yhteisymmärryksen, varmistamaan, jotta voimme varmistaa sen, että EUlla on riittävät välineet näitä äh, rikoksia torjumaan. Esimerkiksi eurooppalaista tietoverkkokeskusta tulisi rahoittaa riittävästi, jotta se kykenee vastaamaan näihin haasteisiin. Toiseksi tästä hallinnosta, joka on kaik- tärkeä meille kaikille. Energiaunionin hankkeita esi- julkaistaan virallisesti huomenna ja yhteinen turvallisuutemmehan riippuu siitä, että Työskentelemme yhä enenevässä määrin yhdessä, mikä merkitsee myös sitä, että meidän täytyy vastata näitä odotuksia, mihin kohdistuu. Esimerkiksi kolmannen energiapaketin hyväksyntä. Meidän täytyy taata tasaveroisempi toimintaympäristö, paremmin toimiva markkinat yrityksille ja kuluttajille. Ja haluamme korostaa myös sitä, miten tärkeää on noudattaa energiatehokkuus tavoitteita tässä suhteessa, näin vähentäen yhteistä energian kulutustamme. Toivottavasti voimme siis kehitellä näitä tarkistuksia vielä enemmän, erityisesti tarkistusta 315. Rahoituspuolella täytyy varmistautua siitä, että Junkerin suunnitelma toimii. Rahoitusta on ja yksityistä rahoitusta on. Tiedämme, että paljon hankkeitakin on. Meidän tavoitteenamme on näiden eri asioiden yhdistäminen toisiinsa niin, että voidaan helpottaa tilannetta ja tehdä näistä hankkeista rahoitettavia, mikä vaatii jälleen sellaista rahoitusrakennetta, että on mahdollisimman helppo hakea rahoitusta ja saada tuo hakemus hyväksyttyä. Jotta saadaan vakaa sääntelykehys tälle, voidaan varmistautua siitä, että myös tämä pääoma toimii oikein. Ja haluaisin kiinnittää huomioon tarkistuksen 206, jota olemme tässä pyrkineet kehittelemään. Loppujen lopuksi sitten vielä työpaikkojen luonti on tärkeää. Tässä on monia tarkistuksia ja haluaisimme työstää tätä enemmän. Haluaisimme katsoa erilaisia mahdollisuuksia meillä on tällä alalla. Esimerkiksi energiatehokkuus ja älyteknologiat. Kiitoksia puheenjohtaja. For your remarks on behalf of ALDE Group. Puheenjohtaja, kiitoksia näistä ALDEn huomautuksista ja nyt vihreältä Benedikt Javor. Mr. Chair, dear colleagues, I would like to... Kiitos kollegat. Haluaisin kiittää esittelijä Sardargasia. Hän on tehnyt valtavan työn ja meillä on ollut hyvin hedelmällistä yhteistyötä hänen kanssaan. Huomaan, että olemme melkein saaneet aikaan konsensuksen monista asioista, muun muassa energiatehokkuus ja myös laaja konsensus on saatu aikaan niistä kohdista, jotka minusta ovat lupaavia tulevaisuuden kannalta – Haluaisin korostaa tässä yhteydessä osittain näitä yleisiä kommentteja ja sitten ottaa esille muutamia yksityiskohtia, joita me vihreinä pidämme tärkeinä. Yleisesti ottaen keskityimme siihen, että kun tarkistuksia laadimme sen sijaan, että me esitämme yleisiä kommentteja, jotka eivät ole tarkistettavia tai niistä voitaisiin laatia, laatia tällaista benchmarkingia, niin halusimme tällaisia konkreettisia mitattavia tavoitteita, tavoitteita. Jos me esitämme vain tällaisia toivelistoja ilman, että esitämme, miten ne voidaan saavuttaa, se on mielestäni järjettöntä. Ja siksi omien tarkistustemme kautta haluaisimme puskea esiin niin paljon konkreettisia esityksiä ja ehdotuksia kuin mahdollista. On myös tärkeää oman kantamme mukaan heijastella mm, tätä parlamentin aikaisempiin ehdotuksiin. Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt useita asiakirjoja ja kannanottoja, jotka liittyvät energiavarmuuteen, myöskin ilmastoon liittyvät tavoitteet, energiatehokkuus, uusiutuvien energiavarojen tavoitteet. Ja on tärkeää korostaa, että tämä on edelleen Euroopan parlamentin kanta, eikä antaa neuvoston tai komission aliarvioida parlamentin aikaisempia kannanottoja eri strategioitensa kautta. Siksi pitäisi viitata aikaisempiin parlamentin kannanottoihin energiavarmuusstrategiassa. Kolmas yleinen kommentti on se, että on tärkeää sovittaa energiavarmuusstrategia muihin EU-politiikkoihin. Se ei ole mikään erillinen strategia erillään muista, vaan se on yhteensovitettava muihin EUn politiikkoihin ja strategioihin. Ensinnäkin tietenkin ilmastostrategia, ilmastotavoitteet, jotka EU on jo hyväksynyt, on keskeistä, että tässä ei ole ristiriitaa niiden tavoitteiden kanssa, niiden toimenpiteiden kanssa, jotka EU on hyväksynyt jo ilmastopolitiikassaan sitten muutamia yksityiskohtia. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja vain. Uusiutuvat energiavarat. Se on tärkeä aihealue, jotta energiavarmuus taataan Euroopan unionissa. On tärkeää myös yhteensovittaa tämä ei pelkästään markkinoille ja infrastruktuuriin, vaan myös näihin älyverkkoihin ja tiedon jakamiseen ja tähän älykkääseen sääntelyyn. Ei ole riittävää, että meillä on näitä ö, yhteen ö, kytkentöjä ja muita, vaan tarvitsemme myös vihreää sääntelyä. Sitten haluaisin korostaa myös sitä, että energian on oltava kohtuuhintaista ja eri riippuvuussuhteet ulkoisten toimit, energian toimittajien suhteen, ei pelkästään Venäjän kaasun toimitusten, vaan myös suhteet muihin eh, investoijiin Euroopassa ja sen ulkopuolella. Kiitos. <clears throat> Kiitoksia näistä kommenteista ja nyt sitten Guen roolissa Neoklis Silikiotis. Hän on sekä varjoesittelijä että koordinaattori. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin totta kai kiitellä esittelijää. Hän on tehnyt hyvin tärkeää työtä ja mittavan työn tässä. On tärkeää edetä nyt kompromissien kautta. Mutta muutama aukko tekstissä vielä on ja nämä aukot on nyt täytettävä. Esimerkiksi se, että on välttämätöntä energiansaannin turvaamisesta. Kysehän on siitä, että energiaan on oltava kaikilla pääsy. Siksi pidän kompromissitarkistuksessa siitä, että puhutaan myös energiaköyhyydestä, uudesta ilmiöstä, joka on tärkeä mainita. Lisäksi on huolehdittava siitä, että on yhteenliittymiä, jotka estävät sen, että yksi maa jää eristyksiin – Monenlaista työtä on jo tehty viime vuosien aikana, mutta kaikkea työtä ei ole vielä saatu päätökseen, joten työtä on tehtävä edelleen. Ja sitten maakaasun edistäminen myös itäisellä välimerellä on tuettava myös Kyprosta. Ei voida ainoastaan puhua tästä välimeren kaasukauppa Pisteestä on puhuttava itäisestä Välimeren alueesta, koska näin voidaan huolehtia siitä, että lisätään energiaturvallisuutta erityisesti eteläisessä Euroopassa, jossa on omat erityisongelmansa. Uskoisin todella, että kollegat eivät ole riittävästi kiinnittäneet huomiota tuohon itäisen välimeren alueeseen. Ja sitten vielä yksi asia. Meillä on tässä erilaisia kantoja ydinvoimaan. Eli jos ydinenergiaa käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin, sitä pitäisi voida käyttää edelleen, koska se on edelleen myönteistä myös ympäristön kannalta. Minä voin sanoa, että me emme tue sitä, että komissio pääsee puuttumaan hallitusten tekemiin päätöksiin tai sopimuksiin. Euroopan komission tiedonannot on olemassa energiaunionista. Mielestäni energiaunionin suunta on näissä väärä, koska sillä hetkellä, kun Euroopan unioni ei pysty huolehtimaan riittävän energian turvaamisesta, niin tässähän on kyse jäsenvaltioiden toimialasta. Ajattelen tässä esimerkiksi omaa maatani, joka on melko yksin järjestyksessä. Eli osallistuminen komission puolelta jotenkin tällaisiin hallitusten toimiin ei käy mielestäni ollenkaan laatuun. Olemme tehneet tähän tarkistuksia. Meidän pitäisi nähdä komission rooli toisenlaisena. Komissio ei voi tässä olla tiellä, kun jäsenvaltiot haluavat tiettyjä neuvotteluita käydä. Ja tämän tyyppisiä tarkistuksia olemme tehneet. Kiitos. To, to keep in, in time. Kiitoksia. Mm. Kolme minuuttia vain varjoesittelijällä EFDD. Tamburan seuraavana. E, Mi unisco ai ringraziamenti dei colleghi a Saudargas per il suo lavoro e lo sforzo. Haluaisin tukea sitä, mitä kollegat sanoivat Saudargasin kovasta työstä. Kiittää siitä. Olemme saaneet hyvin monenlaisia tarkistuksia ja käymme niitä läpi hyvin yksityiskohtaisesti. Olemme tyytyväisiä, että monet niistä argumenteista, joita me olemme esittäneet, niihin ovat viittaneet myös muut poliittiset ryhmät, erityisesti tarpeeseen nostaa rimaa ylös kohti energiatehokkuutta ja vihreitä tai uusiutuvia energiavaroja – paikallisten aloitteiden lisäämistä, energiapaketin kunnianhimoisempia tavoitteita tekemällä niistä sitovia. Ja on kiinnitettävä huomiota myös kuljetus- ja liikente- kuljetusalan ja liikenteeseen, jotta voimme vähentää päästöjä kokonaisuudessaan. Meidän on uudelleen ajateltava koko energiapolitiikka. Kuitenkin haluan korostaa sitä, että meillä on kolme tärkeää tekijää, Ensinnäkin kansalaisen on oltava energiapäätöksen ytimessä. Emme saa unohtaa kansalaisulottuvuutta ja sitä, mitä se merkitsee, kun siirrymme uudenlaiseen energiapolitiikkaan. Meillä ei voi olla ylhäältä alaspäin politiikka toimenpiteillä, jotka vain pudotetaan ylhäältä päin kansalaisten niskaan. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota aloitteisiin, joita tapahtuu kansallisella ja paikallisella tasolla nimenomaan. Täällä on paljon tehty sellaisia esityksiä, jotka viittaavat juuri tämän paikallistason aloitteellisuuden merkitykseen. Toiseksi meidän on myös mietittävä asiaa globaalilla tasolla ja yhteensovitettava sitä globaalisti. Energiasektori ei ole mikään erillään oleva politiikan alue. Energiapolitiikassa on kiinnitettävä riittävästi huomiota esimerk, yhtenä esimerkkinä mm, maatalouteen. Jokainen kalori, jonka kulutamme ja käytämme, ottaen huomioon tämän hetken teollistuneen maatalouden, noin 8-10 kaloria käytetään fossiilista polttoainetta yhden kalorin tuottamiseen. Eli meidän on lyhennettävä tätä ketjua. Globalisaatio voi toimia kaikkien ponnistelujemme vastaisesti, kun me pyrimme laajentamaan meidän energiapalettiamme täällä. Ja sitten vielä viimeinen kommentti, joka ei ole vähäisin missä mielessä. On käytettävä maalaisjärkeä niin, että politiikastamme ei tule sellainen, että se haittaa energiaa toimittajavaltioita, koska se voisi kääntyä itseään vastaan. Ja paradoksaalisesti energiavarmuutemme muuttuisikin äh, sellaiseksi, että tarvitsemme toisenlaista turvallisuutta. Kiitos. Um, Kiitoksia. Nyt toinen keskustelukierros. Vain minuutti 30 sekuntia. Meillä on valtavan pitkä luettelo täällä puhujia. Edustaja Kallas ensimmäisenä. Uh, thank you. Uh, and, uh... Kiitoksia ja kiitoksia esittelijälle tehdystä työstä. Valtava määrä tarkistuksia on esitetty ja paljon työtä on edessä. Haluaisin vain kommentoida muutamaa asiaa, jonka olen itse ottanut esille. Olen esittänyt tarkistuksia siitä, että meidän tulisi katsoa energiakysynnän ja tarjonnan kokonaiskuvaa, jotta voitaisiin päästä optimaaliseen tilanteen sen sijaan, että katsottaisiin pelkästään tilannetta kansallisesti. Jos esimerkiksi rajan toisella puolella olisi riittävästi tar- energiatarjonta, niin on turha kehitellä uusia voimalaitoksia omassa maassa. Toinen koskee tukia, joiden tulisi siis helpottaa EUn siirtymistä matalahiilitalouteen kokonaisuutena. Jos yksi maa luottaa selkeästi vain yhteen energialähteeseen, kun taas yli rajan on energiaylituotantoa, niin se on julkisen rahan tuhlaamista. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että Ansarin tärkeämpi rooli on, on yhä oleellisempi on tärkeää, että luomme tällaisen eurooppalaisen valvonnan, jota, joka on oleellinen eurooppalaisen energiamarkkinan markkinan loppuun saattamiseksi. Lisäksi tietoteknologian olemassaolo on tärkeä tässä suhteessa. Puheenjohtaja keskeyttää, kiitos. Niin no lopuksi, sanoi puhuja. Tässä onneksi me mainitaan myös Baltian energiamarkkinoiden ö, mutta energiatuotanto on myös tärkeää. Kiitoksia sinun puheenjohtaja ja seuraava puhuja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijä työstä. Tähän mietintöön on tehty paljon tarkistuksia. Energiatehokkuus, energiavarmuus, tärkeitä aiheita Euroopassa. Nyt on ongelmana se, että vaarana on aina se, että hanat voidaan sulkea. Tässä Euroopalla ei ole ehkä riittävästi valinnan mahdollisuuksia. Siksi tarvitaan eurooppalaista energiastrategiaa. On muistettava Kreikka, Kypros, Lähitä. Tämä kolmio on muistettava. Sitä on käytettävä hyväkseen. Teillä on paljon potentiaalia, jota on käytettävä hyväkseen. On nähtävä, että on toisenlaisia mahdollisuuksia, ettemme voi olla edelleen eristyksissä tai katsoa ainoastaan Venäjän suuntaan. Venäjä pitää Eurooppaa panttivankinaan. Voimme yhä uudestaan viitata siihen, että tavoitteiden on oltava toteutettavissa. Meidän on tuettava sellaisia maita kuten Kypros ja Kreikka, jotka ovat tällä maan tieteellisellä alueella. Junckerin ohjelman kautta 300 miljardin euron kautta pitää tukea näitä alueita, jotta tämä koko hanke ei näy ainoastaan paperilla. Ja sitten vielä kukaan kansalainen ei saa jäädä ilman energiaa Euroopan unionissa. Thank you, Chairman. Kiitoksia. I would like to uh, thank our report. Haluaisin kiittää esittelijää kattavasta mietinnöstä, joka kattaa energian kaikki alat. Kuitenkin haluan korostaa kahta asiaa. Ensimmäinen on politi- äh, politiikka, jota Venäjä on harjoittanut eliminoidakseen Ukrainan Venäjän kaasutoimitusten alueelta. Se alkoi jo 2009 Nord Stream-tapauksen äh, myötä. Ja kun pidämme mielessä oman kantamme suhteessa Ukrainaan, Euroopan on laadittava johdonmukainen vastine tälle uhalle keskeisen itäisen ja kaakkois-Euroopan suhteen. Toinen asia, joka liittyy uusiutuviin energiavaroihin, on sitten se, että me tietenkin pidämme uusiutuvat energiavarat keskeisenä pilarina energia- ja ilmastopolitiikassamme, mutta meidän on tehtävä enemmän, jotta saamme eurooppalaisen lähestymistavan, kustannustehokkaan lähestymistavan ja jotta käytämme erityisen potentiaalin, jota alueilla on hyväksemme. Nämä asiat ovat minulle tärkeimpiä mietintöön laitettaviksi. Kiitos. I propose to close our list. Still... Kiitoksia kollega. Täällä on vielä 11 kollegaa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Suljen nyt puheenluettelon, kun kukaan ei protestoja. Edustaja Kelly seuraava. Uh, thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämän päivän keskustelujen otsikko on Euroopan energiaturvallisuusstrategia. Jos meillä, on, jos meillä olisi ongelmia turvallisuuden suhteen, niin sitä ei mainittaisi tässä. Olemme erittäin turvattomassa tilanteessa, nimittäin olemme liian riippuvaisia fossiilista polttoaineista, ja polttoaineista, tuodaan erittäin epävakaista maista. Meidän täytyy siis pyrkiä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja monimuotoistamaan tätä tarjontaa. Erityisesti tulisi painottaa eurooppalaisten energiaterminaalien rakentamisen. Se varmistaisi sen, että me emme ole riippuvaisia Venäjän kaasuputkesta. Muut markkina-alueet olisivat silloin käytössä. Se olisi erittäin tärkeää, jotta monipuolisuutta ja toimitusvarmuutta lisättäisiin. Me tarvitsemme myös uusiutuvia energialähteitä, mutta tarvitsemme myös paljon enemmän energia, ö, sähköverkkojen yhteenliittymiä kuin mitä tällä hetkellä on. Tämä täytyisi olla paljon tehokkaampaa ja taloudellisesti kannattavampaa kuin tällä hetkellä. Minusta meidän ei tulisi kieltää liuske, ka, liuskeöljyä ja sitä mukaan kun teknologia kehittyy, voimme kehittää näitäkin energiamuotoja ympäristöystävällisellä tavalla. Tulisi painottaa nimenomaan tutkimusta, jonka tähän tilanteeseen päästäisiin. Lopuksi vielä kuljetuksessa puheenjohtaja katkaisee. Niin, valitan. Aika loppuu jo. edustaja Dalli seuraavana. Um, I be very... Kiitos. Puheenjohtaja ihan lyhyesti, kun on puolitoista minuuttia vain puheaikaa Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle. Kompromissien löytäminen ei ole mikään helppo tehtävä. Haluaisin painottaa vähän enemmän sitä, mitä olisin halunnut nähdä enemmän painotettavan tässä mietinnössä. Erityisesti kun puhutaan siitä, miten jäsenvaltiot ovat eristyksissä yhteenliitännöistä ja Välimeren alueesta. Tässä mielessä haluaisin ensinnäkin painottaa sitä, että strategisten infrastruktuurihankkeiden täytäntöönpanon nopeuttaminen olisi tärkeää, erityisesti kun halutaan poistaa jäsenvaltioita eristyksistä. Tähän viitataan 638 tarkistuksessa kohtaan 34. Lisäksi toivoisin, että katsottaisiin enemmän yhteen liitäntöjä eteläisessä Euroopassa. Näin voitaisiin paremmin käyttää uusiutuvia energialähteitä, huolehtia energiavarmuudesta alueella ja näin voitaisiin saada vähän lisää vauhtia integraation suhteessa muihin jäsenvaltioihin ja näin parantaa energian saantia. 631 tarkistusta tarkoitan tässä ja tässä mielessä 734 tarkistuksen haluaisin myös viitata. Siinä puhutaan Pohjois-Afrikan kaasuvaroihin – ja uusiin löytöihin Itäisellä välimerellä. Näin on uusia mahdollisuuksia saada mahdollisuus putkistoihin, kaasuputkistoihin Euroopan alueelle. Ja näin voitaisiin saada pohja verkistolle, joka voisi yhdistää Pohjois-Afrikan ja EUn ja pyytäisin, että esittelijä, varjoesittelijät ehkä ottaisivat tämän tekstin mukaan. Kiitoksia. Tilanne on hankala conditioning seuraavana, olkaa hyvä. Como todos sabemos y como el conflicto ucraniano ha puesto en evidencia con meridiana claridad. Kiitos. Kuten täällä on sanottu jo ja äh, kuten Ukrainan kriisi on osoittanut, meillä on vakava äh, riippuvuusongelma energian suhteen Euroopassa – vuoteen 2030 Euroopassa on sanottu, että meillä pitää olla energiapaletissamme paljon enemmän uusiutuvia energiavaroja ja meidän on vähennettävä 40 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vuoteen 90. Mitä tulee teknologioihin ja siihen, miten teknologioilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Edistystä on saavutettu, se on lupaavaa edistystä, mutta meillä on kuitenkin sellaisia asioita, mitä emme vielä tee me emme keskity riittävästi energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiavaroihin. Niihin ei investoida riittävästi. Olemme esittäneet tarkistuksia liittyen nimenomaan näihin asioihin, koska pidämme niitä niin tärkeinä. Meidän on sitouduttava näihin tavoitteihin, jos, tavoitteisiin, jos haluamme vakaan talouden, Haluamme taata vakaan energiatoimitusvarmuuden kansalaisille sekä energiaomavaraisuuden ja energiariippumattomuuden. Tämä on hyvin tärkeää myös kansainvälisessä politiikassa. Kiitos. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan näin alkuun onnitella esittelijää ja kiittää häntä tehdystä työstä. Ja tietysti haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä Olemme esittäneet useita tarkistuksia ja monet niistä ovat saaneet useita allekirjoituksia taakseen. Ne ovat mielestämme erittäin tärkeitä ja toivottavasti ne voidaan ottaa huomioon kompromissitarkistuksina ensimmäisellä kierroksella. Erityisesti olemme keskittyneet infrastruktuurin roolin vahvistamiseen ja pyydämme sitä, että edelleen vaatisimme samaa, mitä tähän mennessä on vaadittu, eli 10 prosenttia pitäisi olla sitova tarkistus sitova tavoite, anteeksi. Ja meidän täytyy myös vahvistaa näitä yhteenliittymiä jäsenvaltioissa, jotta jäsenvaltiot voivat tarjota erilaisen energiapaletin käyttöön. Iberian niemimaalla muun muassa näin on asianlaita. Kuten monet kollegat ovat todenneet, meidän täytyy myös säilyttää uusiutuvien energialähteiden käyttömme ja Täytyy mainita myös energiaköyhyys ja tarvitsemme myös komissiolta tiedonantoa sen suhteen, jotta voimme saada aikaiseksi indikaattoreita, joiden avulla voidaan mitata edistystä suhteessa näihin tavoitteisiin. Luonnollisesti myös tarvitsemme Horisontti 2020-ohjelmasta rahoitusta. Kiitos puheenjohtaja. Minusta kyse on siitä, aloitan uudestaan. Minusta tuntuu, että kun energian kysyntää halutaan vähentää, halutaan fossiilisia polttoaineita erityisesti leikata 20 prosenttia tavoitteena. Yhtä tärkeää on kuitenkin, että uusiutuvista energialähteistä saadaan korvaavaa energiaa. Ja tämä on tuo tehokkuustavoitteen ajatus, koska totta kai energiapolitiikka on nähtävä yhteydessä muuhun talouspolitiikkaan. Meillähän on tavoite saada uutta vauhtia teollistumiseen. Me olemme menettäneet paljon teollista tuotantoa, 8 prosenttia vuodesta 2008. Ja totta kai paljon energiaa käyttävä teollisuus on hyvin tärkeää arvonlisäysketjussa. Ja jos halutaan saada kasvua vuoteen 2030 niin edullinen energia, jota on ittävästi tarjolla, on tärkeää. Meidän pitäisi huolehtia sitä, että energiaa paljon käyttävä energiaintensiivinen teollisuus ei lähde Euroopasta pois, vaan voimme huolehtia siitä, että täällä toimitaan meidän sääntöjemme mukaan ja saadaan työpaikkoja. Siis kohtuuhintaista energiaa, silloin energian käyttö – myös lisääntyy. Ei niin, että ainoastaan säästetään, vaan haluamme modernia tuotantoa. Ja silloin myös energian lisäkäyttö on otettava huomioon. Kiitos. Kiitoksia, Del Castillo Vera. Seuraavana. Muchas gracias, presidente. Enhorabuena al ponente. Es una magnífica... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin onnettelisen esittelijää. Tämä on hyvä tiekartta kohti energiavarmuutta. Haluaisin keskittyä alueisiin, joita omilla tarkistuksillani toivottavasti pystyn parantamaan, koska teksti voisi olla kunnianhimoisempi joiltain osin. Ensinnäkin, mitä tulee kaasun yhteenliitäntäasteeseen, ei pelkästään sähkön. Meidän olisi keskityttävä siihen aivan erityisesti. Toiseksi mielestäni olisi katsottava myös, mikä voisi olla tiedon ja viestintäteknologian rooli energiatehokkuuden parantamisessa – tarvitsemme älyverkkoja. Se tarkoittaa myös sitä, että on katsottava, miten käyttäjät liittyvät näihin älykkäisiin verkkoihin. Meillä on paljon erilaisia esteitä tällä hetkellä näiden käyttöönotossa. Toiset ovat taloudellisia, toiset sääntöjen liittyviä, toiset teknologiaan liittyviä esteitä. Ja minä uskon, että meidän on keskityttävä niiden poistamiseen, niitä otetaan kyllä huomioon tässä tekstissä ja uskon, että tämä on hyvä teksti energiavarmuuden puolesta. Kiitos. Kolik Bostinaru. Kiitoksia, kollega Bostinaru seuraavana. Thank you very much. Kiitoksia. Kaksi lyhyttä kommenttia. Artikla 40, jossa Sadekas alkuperäisessä mietinnössä totesi, Tämä on siis artikko, joka käsittelee Venäjää. Tässä on noin 30 tarkistusta, jotka koskevat tätä artiklaa. Ja se on, miel- on mielestäni aika tärkeää, että parlamentti selkeästi toteaa, mikä tilanne on. Venäjä on epävakaa kumppani, kutsutaanpa sitä poliittisesti epävakaaksi tai ihan miksi vain, mutta kyllä tässä asioita pitää nimittää niiden oikeilla nimillä. en hyväksy kaikkia näitä tarkistuksia, joita joitain henkilöiltä on tullut. Toinen kohta koskee kohta 48 hallitusten välistä sopimusta. Viimeisessä parlamentissa meillä oli lainsäädäntöä, joka oli menossa läpi, joka nyt joka mahdollistaa komission osallistumisen neuvotteluihin, jos se on kutsuttu sinne. Pyytäisin teitä muistamaan, että viime lainsäädännössä yli 90 prosentin enemmistö on pyytänyt komission pakollista osallistumista neuvotteluihin. Jäsenvaltiot jumittivat tämän ja viimeisessä kompromississa emme saaneet tätä pakollista komission osallistumista menemään läpi ja hyvät, hyvin monet kollegat siitä syystä eivät tukeneet lopullista kompromissia, koska se oli niin, heidän mielestään liian heikko. Tässä meillä nyt on mahdollisuus korjata tuo asia, jota edellisellä toimikaudella ei saatu korjattua. Kiitoksia. Ja nyt sitten postinaaru. Ja sen jälkeen Schaffhauser. Chairman, I want... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Hän on tehnyt loistavaa työtä. Todella tänään energian toimitusvarmuus on tärkeää, mutta usein on kyse tiukasti turvallisuuskysymyksistä, kun puhutaan geostrategisista asioista. Toivoisin, että ymmärrettäisiin, miten tärkeää on koordinoida – energiaturvallisuuspolitiikkaa EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Toiseksi on hyvin tärkeää, että koordinointia myös ulkomaan kauppapolitiikkamme kanssa, koska on tärkeää, että ajatellaan kansainvälisiä sopimuksiamme, kun tuodaan tai viedään energiaa. Ja sitten pitäisi poistaa, vähentää riippuvuutta yhdestä energian toimittajasta oli se sitten Venäjä tai joku muu. Ei pitäisi olla niin riippuvainen yhdestä lähteestä ja lopulta on tärkeää myös ottaa huomioon se, että on voitava neuvotella EU-na, blokkina – koska tärkeää on, että olemme riittävän voimakkaita esimerkiksi Gazpromin edessä. Chef Schaffhauser. No niin, pysytte aikarajoissa. Schaffhauser. Je, je regrette de n'avoir pas pu... Kiitos, pahoittelen, etten ole voinut esittää tarkistuksia. Esitän muutamia teknisiä huomioita tässä yhteydessä, koska tämän teknisesti suuntautuneet olen. Energiatehokkuus. Ensinnäkin, jos haluamme säästää 10 prosenttia energiakulutuksessamme, jos kannattavuus lasketaan kymmenellä vuodella, niin meidän olisi investoitava 400 miljardia, jotta voimme saavuttaa energiatehokkuutta. Muussa tapauksessa nämä jäävät vain sanoiksi. Jos haluamme todellisuudessa säästää energiaa, näin pitää tehdä. Muita kommentteja sitten. Energiatehokkuus perustuu subsidiariteetille, läheisyysperiaatelle ja valtioille. Euroopassa kyse on pelkästä ketjutuksesta. Jos jäsenvaltiot eivät tee mitään, mitään ei tapahdu. Energia perustuu pitkän tähtäimen sopimuksiin. Ajattelemme aina 10-20 vuoden aikajänteellä ja äh, tällaisen 6 kuukauden 12 kuukauden markkinasäännöt eivät silloin päde. Sitten kolmanneksi Venäjä. se on vain kohdattava. Venäjä, sitä ei voi jättää huomiota energian, sähkön ja kaasun toimitusten suhteen. Me emme voi estää sitä, että, energia ei, että Venäjä ei anna tätä ähm, kytkentää tai äh, energian virtaa sieltä. Me emme saa estää äh, Venäjää toimittamasta varmemmin energiaa Eurooppaan. Tätä ei voida mitenkään estää. Kiitän. Kiitos, kiitos. Kaikki kannat ovat hyvin tärkeitä. Haluaisin lisätä omalta osaltani minuutissa vielä sen, miten tärkeä energiayhteisö on Euroopan unionin ulkopuolella Serbia, Turki, Moldova, Ukraina, tärkeitä alueita. Ja sitten omat energialähteet, aina hyvin tärkeitä, kun ajatellaan toimitusvarmuutta. Ja TTIP-neuvottelut myös ehkä pitäisi avata erillinen energialuku, jos suhtaudumme energiaturvallisuuden vakavasti TTIP-neuvotteluissa. Ja neljäntenä kohtana kaiken tärkeimpänä tavoitteena tietenkin taloutemme kilpailukyky. Se pitäisi aina pitää mielessä. Ja kohta viisi, viimeinen kohta, vihreä teknologia. Se on tärkeää ajatellen ilmastokysymyksiä, mutta myös energian toimitusvarmuutta. Nyt on aika kuulla komissiota. Hans van Steen, energiapääosastolta. Voisinko pyytää teitä puhumaan maksimissaan kaksi minuuttia? Thank you very much, uh, President. I think... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyemminkin kuin kaksi minuuttia. Kiitän ensinnäkin Saudargassia hyvästä työstä mietinnön laadinnassa sekä kompromissitarkistuksissa. Tämä on todella kovaa työtä, mutta se on yleensä myös hyvin kannattavaa työtä. Onnittelemme siitä. Toiseksi asia, jonka halusin tuoda esille ja johon muutkin kollegat viittasivat keskustelussa. Tietenkin meillä on vahva yhteys tämän mietinnön keskustelun ja energiaunioni paperin, joka julkaistaan huomenna komissiosta välillä. Huomenna kuulette esityksen asiasta suoraan komissiolta aiheesta, mutta haluan vakuuttaa teidät siitä, että kaik, lähes kaikki, jos ei aivan kaikkia näistä asioita, äh, joista täällä on keskusteltu tänään, niin ovat siinä Euroopan komission äh, energia- strategian energiaunioni paperissa huomenna. Eli tässä on selkeä synergia näiden aloitteiden välillä ja siitä on hyötyä tulevissa keskusteluissamme jatkossa. Kiitän teitä vielä kerran ja tietenkin komissio niin kuin aina on täysin teidän käytettävissänne auttaakseen teitä äh, kaikin tavoin tulevassa työskentelyssä tämän aiheen tiimoilta. Kiitän. And last statement. Kiitos oikein paljon ja kaksi minuuttia vielä esittelijä Saudarkas. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Todella voin vain kiitellä kaikkia kollegoita. Kiitos tästä keskustelusta. Minun on aivan mahdotonta nyt mitenkään käsitellä yksityiskohtaisemmin mainittuja asioita, koska tämä on ollut niin runsasta keskustelua. Ja tässä on pohdittu syvemminkin kaikkia näitä aiheita, joten Mielelläni tänään iltapäivällä jatkan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on paljon aiheita keskusteltavaksi. Pari huomiota vain. Ensinnäkin olen hyvin iloinen siitä, että minusta tuntuu, että olemme nyt liikahtamassa kompromissin suuntaan, joten varmasti on mahdollista saada kompromissi aikaiseksi. Se on hankalaa, kun tarkistuksia on niin suuri määrä. Mutta kuitenkin näemme jo, että tuloksia voidaan saada aikaan. Tietenkin eroavaisuuksia on ja tulee aina olemaan. Meidän tehtävänämme on nyt muotoilla nämä näkemyserot ja lopulta valiokuntamme ja sitten koko parlamentti tekee päätöksensä niiden asioiden osalta, joista, parla- joista kompromissiin ei päästä, eli parlamentti päättäköön sitten. Kiitos oikein paljon jälleen ja mielelläni jatkan tätä työtä. Kiitoksia kollega, erinomaista kello on kymmenen. Vaatimme tämän keskustelun, joka oli niin hyvä. Kiitoksia kollegat. Ja onnistuimme jopa puolentoista minuutin puheenvuoroin tehokkaasti menemään eteenpäin. Energiatehokkuudella siis. Seuraava kohta. EUn uusi metsästrategia. Äänestämme tästä. Grobarczyk on esittelijä. I'm very glad Mr. to see all the hall uh, full of members. Ja kaikki näyttävät olevan paikalla, näyttää hyvältä. Tunti sitten tilanne ei ollut aivan yhtä fantastinen. Ehdotan, että jäätte tänne kello 18.30 tietysti taukojen välillä. Sillä saimme näin upean salin täältä parlamentin keskeltä. Sen pitäisi olla täynnä jäseniä koko ajan. Well, please take a seat because we should start. Uh, first of all, It was a point of order. Ensinnäkin Eshenik Guen varjoesittelijä, olkaa hyvä. on okei. I, am being said that Minulle sanotaan, että tässä on virhe kappaleessa neljä. Kompromissiesitys 2. GUE ei ole sitä allekirjoittanut, eli siinä on virhe. understand that your political groups um, doesn't want to support compromise. Eli teidän poliittinen ryhmän ei halua tukea kompromissi kahta. Selvä. Eli näin poistetaan GUE täältä tästä kohdasta. Koeäänestys näin alkuun. Äänestys on alkanut. Pidättekö Euroopan parlamentissa? Se on aina sama kysymys tällä koeäänestyksessä. Meidän tulisi samalla myös tarkastella tätä tukeamme Euroopan parlamentille. Ai minunkin täytyy tarkistaa. Onko hyvä? Ovatko kaikki äänestäneet? Everybody has voted. Three S&D to me. Three S&D. Kolme SDtä e liikaa. Two. Okay. Okay. S&D is okay. What is going on, colleague? Mitä siellä tapahtuu? C'è la mia collega che ha lasciato la carta di voto in tran e... Puheenjohtaja. Kollegani on unohtanut äänestyskorttinsa toisen valiokunnan kokoukseen. Voisimmeko odottaa ihan hetken, että hän näkee korttinsa? Uh, we will start if it will be... Aloitamme, jos tilanne on selkeä, niin sitten jatketaan. Let us start, colleague, because we've got only mm, six minutes for, for whole voting as a matter of fact. Amendment, amend... Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistetaan sähköinen tarkistus. 12. 12 sähköinen tarkistus. Yksi EPP liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Viittokaisella selkeästi, muuten tähän menee aikaa. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan. Tarkistan tämä. 30. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi EPPstä liikaa. Edelleen yksi liikaa. Hylätty. Kannattaa tarkistaa. Kompromissi neljä puolesta. vai puolesta. Kompromissi neljä vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. 40. Äänestys on alkanut. EPP taas liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 41. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPstä yksi liikaa. Hylätty. kaksi Kaksikymmentäkahdeksan, kaksikymmentäkahdeksan eli hylätty. Hyvä tuuri vaan kävi. 42 puolesta vastaan. Hylätty. 43 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 53. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 54 tarkistetaan. neljä. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tarkistetaan 58. Äänestys on alkanut. EPPstä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 63 puolesta puolesta nyt uudelleen. En näe käsiä. Vastaan tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. kuusi puolesta, neljä vastaan. Onnittelut kollegalle. Onnittelut teille ja meille kaikille. Kiitoksia kollegat. Almost in time. Great. Uh, let us... Olemme ihan melkein aikataulussa. Siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistassa. Toivon, että kaikki jäävät tänne paikoilleen käsittelemään seuraavaa asiaa. Valitettavasti näin ei näytä olevan. We must be shortly here because Oettinger comes in principle at 30. Uh, dear friends, we've got... Hyvät ystävät, meillä on tasan 20 minuuttia seuraavan kohdan käsittelyyn. Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun, sosiaalisen, alueellisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen Euroopan unionissa. Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä, jääkää tänne tai pääst, poistukaa salista. Kaksi vaihtoehtoa. On mahdotonta, hyvät kollegat, keskustella täällä salissa voi hyvä ihme sentään, hyvät kollegat. Olkaa hyvä. Jättäkää sali. Olisi mukava nähdä joskus toiste, mutta ei nyt näiden keskustelujen yhteydessä. Herra Rubi, olkaa hyvä, tekin siellä. Force from you. You are keeping everybody in the hall. Tehän olitte ihmismagneetti, te pidätte kaikki täällä salissa. Hyvä, kiitos kollegat. Nyt jatkamme 15 minuuttia, käsittelemme tätä aihetta. Järjestäytykäämme hyvin. Työpaikkojen ja kasvun puolesta investoinnit, eh, taloudellisen, sosiaalisen, alueellisen kohesion lisääminen Euroopan unionissa. Hyvät kollegat, Neoklis Sykliotis on tässä lausunnon laatijana ja regivaliokunta on vastuuvaliokunta ja tässä äh, vastataan Euroopan komission kuudenteen tiedonantoon investoinneista kasvun ja työpaikkojen puolesta. Nyt täytyy järjestäytyä hyvin ja laatia hyvä lausunto. Kollega Slikiotis, voitteko kertoa kannan, kantanne kolmessa minuutissa? Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. on ihan totta, että tämä lausunto on hyvin tärkeä, koska talouskriisi on todella vaikuttanut valtavasti kohesioon, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Kuilut kasvavat jäsenvaltioiden kesken, mutta myös jäsenvaltioiden sisällä köyhien ja rikkaiden välillä. Säästöpolitiikka, johon on jouduttu kriisin takia, on lamaannuttanut monia aloja. Teollisuus kuihtuu, investoinnit vähenevät, perusoikeuksia tallotaan ja tällä kaikella on kielteisiä vaikutuksia. Monet PK-yritykset ovat menneet nurin ja nyt on menetetty ainakin kolme miljoonaa työpaikkaa Erityisesti nuorten työttömyys on kasvanut. Tämä kriisi vaatii nyt todella tiukkoja toimia, jotta voimme huolehtia yhteenkuuluvuudesta Euroopan unionissa. Jotkut valtiot ja alueet ovat kärsineet pahemmin kuin toiset, erityisesti äärialueet. Meidän on huolehdittava siitä, että saadaan kattava teollisuuden strategia – me tarvitsemme vauhtia talouteemme, tarvitsemme uusia työpaikkoja ja meidän on huolehdittava myös siitä, että ihmisillä on riittävä mahdollisuus kouluttautua, jatko- ja täydennyskouluttautua myös. Kaikille on huolehdittava ihmisarvoisesta työpaikasta. Euroopan unionin puolelta on investointeja. Me tarvitsemme mukaan työllisyyslausekkeita, joiden kautta todella huolehditaan siitä, että uusia työpaikkoja syntyy. Aivan yhtä tärkeää on se, että tuetaan julkisia investointeja, joita tehdään koko yhteiskunnan eteen. Meidän täytyy ajatella tässä Horisontti 2020 ohjelmaa Kosmea, invest investointeja on saatava tutkimukseen ja kehitykseen, meidän on huolehdittava kohesiopolitiikasta, joka lisää todella yhteenkuuluvuutta, jotta myös hankalimmille alueille saadaan työpaikkoja. Voidaan huolehtia myös ympäristön suojelusta ja siitä, että raaka-aineita käytetään järkevästi. Emme saa sallia sitä, että tuhlataan mitään resursseja. Varoja on käytettävä tehokkaasti. Minulla on monia odotuksia tämän tekstin osalta. Olen tehnyt jo tarkistuksiakin, mutta totta kai muiden kollegoiden tarkistukset ovat tervetulleita. Ja pian tapaan myös varjoesittelijöitä, jotta saamme paremman lausunnon aikaiseksi. Kiitos. Kiitos kollega tästä esityksestä. Nyt sitten minuutin puheenvuorot. Edustaja Henna Virkkunen EPVn puolesta, olkaa hyvä kiitos lausunnon esittelijälle tästä työstä ja myös tuosta tulevasta tapaamisesta varjoesittelijöiden kanssa. on tärkeää että euroopan teollista rakennetta uudistetaan me emme tule menestymään globaalissa kilpailussa ellemme pysty uudistamaan rakenteita ja siinä on myös hyödynnettävä meidän omia koheesiorahastojamme. on tärkeää suunnata investointeja ja tukia nimenomaan eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä strategian mukaisiin painopisteisiin innovaatioihin tutkimukseen digitaaliseen agendaan pk yrityksille ja vähähiiliseen biotalouteen samoin tärkeä painopiste on oltava hallinnollinen keventäminen näissä rahastoissa on tärkeää uudistaa ja modernisoida alue ja rakennepolitiikkaa ja näin edistää samalla myös työllisyyskehitystä. hallinnollinen ja valvonnallinen taakka jota näistä rahastoista koituu sen täytyy olla suhteessa myös tuohon tuen määrään eli rohkeasti on uudistettava myös omaa alue ja rakennepolitiikkaamme ja omaa teollista rakennettamme. Thank you very much, madam. And the... Paljon kiitoksia. Seuraava S&T, e Paul Tang. Thank you, chair, and thanks for Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Olen samaa mieltä, että kohesiorahastoista on tullut yhä tärkeämpiä, koska viime vuodet ovat olleet pettymyksiä. Olemme nähneet erojen ja kuilujen kasvavan Euroopassa ja se on suuri huolenaihe kohesiorahastot ovat tärkeitä, jotta tuodaan yhteenkuuluvuutta ja että autetaan talouksia uuden aikaistumaan. Ja S- ja D-ryhmä haluaa korostaa, että meidän on keskitettävä temaattisiin painopistealueisiin, kuten digitaaliagendaan, tutkimukseen ja kehitykseen, pk-yritysten tukemiseen, vähähiiliseen talouteen samaan aikaan maksimoida myös vaikutus työpaikkojen luontiin ja talouskasvuun, koska sehän on keskeinen tämän hetken agendalla työpaikat ja kasvu ei pelkästään sanoissa, vaan ihan todellisten investointien muodossa. Kohesiorahastoista on tullut yhä tärkeämpiä ja haluan vielä korostaa yhtä asiaa. Meidän on myös löydettävä keinoja parantaa rahastojemme tehokkuutta. Jokainen euro, joka käytetään, on käytettävä tehokkaammin. Sen on oltava yhteinen tavoitteemme. Kiitän. Kiitos. Tosenovski sitten ECR-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl ocenit eh, práci pana zpravodaje <clears throat> a eh, my jsme hluboce přesvědčeni, že tyto prostředky... Me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että kohesiorahastojen pitää olla vaikuttavia pitkällä tähtäimellä. Ne eivät ole tällaisia pikarahastoja, joilla saadaan työttömyys ratkaistua tuosta vain, vaan meidän pitää voida kompensoida er, erilaisuutta ja e, erilaista kehitystä Euroopan alueella, emmekä voi korvata e, sitä taakkaa, jota nämä toimenpiteet aiheuttavat kaikille jäsenvaltioille. Olen tyytyväinen, että esittelijä on ottanut nämä asiat hyvin huomioon koulutus, tutkimus, uudet hankkeet. Nämä ovat niitä asioita, joissa voidaan sitten ainakin toissijaisesti luoda työpaikkoja, mutta nämä eivät ole välittömästi eh, vaikuttavia toimenpiteitä, vaan pitkällä tähtäimellä. Kiitän. Kodi. Kiitokset. Sitten Ernest Maragallo. Sí, presidente. Eh, yo creo que en, en este informe... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti pääsemme hyvän yksimielisyyteen tästä lausunnosta eri ryhmien välillä. Tässä on kuitenkin olemassa vaara ja mahdollisuus. Vaarana on se, että, että komission dokumentissa tarkastellaan tätä alueiden hajaantumista prioriteettina samalla ei kuitenkaan riittävästi keskitytä siihen, millä tavalla tätä hajantumista voitaisiin vähentää. Eli tässä on neljä päämäärää, joihin minun mielestäni meidän tulisi pureutua ja ne tulisi laittaa tähän lausuntoon. Päätavoitteena on vähentää alueiden välisiä eroja. Eikä niin, että meillä on vain yksi motto. Sitten meillä täytyy olla sellainen taloudellinen tavoite, joka jää makro- ja mikrotavoitteiden väliin niin, että suunnitelmat kattavat kaiken muunkin kuin vain kilpailukyvyn. Horisontti 2020 ja alueelliset painopisteet. Tämä on hyvin myönteinen ohjelma tässä suhteessa ja lopuksi sitten energiasiirtymät tulisi aina ottaa huomioon näissä alueellisissa suunnitelmissa. ne tulisi olla yhteinen nimittäjä. Next speaker. Kiitos sitten edustaja Krell. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin meidän valiokuntamme erityisesti tässä lausunnossa pitäisi puhua siitä, miten rakennerastoista saadaan tutkimusvaroja, miten yhdistetään ne horisontti 2020 ohjelmaan. Selkeyttä tarvitaan tässä lisää. Toiseksi paljon selkeämmin pitäisi sanoa, että yleinen lauseke työpaikka kaikille on hyvin kaukana realiteeteista. Kyllä, työpaikkojen luominen on tärkeä tavoite. Mutta jos ajatellaan energiatehokkuutta, halutaan parantaa energiatehokkuutta julkisissa rakennuksissa tai kotitalouksissa, niin ei tätä kautta luoda heti työpaikkoja. Ainoastaan pidemmällä aikavälillä tämä vaikutus voitaisiin nähdä, eikä energiatehokkuus toimien kautta suoranaisesti. Eli mielelläni haluaisin tehdä tämän tyyppisen tarkistuksen. Kiitos. Uh, Kiitos. Onko muita? Euroopan komissiosta sitten edustaja Philip Monfort, politiikka, analyytikko alueellisten asioiden pääosastolta. Olkaa hyvä. Okay, um, so thank you very much for all these interest. Kiitoksia näistä kaikista mielenkiintoisista kommenteista, jotka koskevat kohesio mm, kertomusta. Ne ovat perusteltuja, niistä saa hyvin tietoa ja luonnollisestikin täällä on useita kommentteja, joita haluaisimme ottaa mukaan seuraavan kertomukseen mukaan lukien varsinkin ne, jotka liittyvät tämän politiikan tavoitteisiin. Ne täytyy yhdistää tähän laajempaan EU-agendaan. Puhuimme Eurooppa 2020, mutta samalla pidetään vahva alueellinen ulottuvuuskin esillä. tämän siis kommenttina. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä mielipiteestä sitten esittelijä Slikiotis yhteenveto, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ensinnäkin halusin sanoa seuraavaa. Esäärän edustajan kanssa voin olla vain samaa mieltä siitä, että byrokratiaa on vähennettävä. Se on tärkeä seikka. Ja sitten ohjelmiin pääsy. Tämä on ongelma usein PK-yrityksille. SJD-edustaja puhui siitä, minkä pitäisi olla tavoitteemme. Ainoastaan valiokuntana, vaan kaiken, kaikkiassa, kaiken kaikkiaan Euroopan unionissa kasvu ja työpaikat, ei pelkkää puhetta, vaan ihan konkreettisia investointeja myös. Samansuuntaisesti puhuivat muut. Kiitos siitä erityisesti, kun puhuttiin tavoitteista. Lyhyesti kuitenkin haluaisin sanoa investoinneista, että liikkeelle lähdetään totta kai valtiosta, julkishallinnosta, Euroopan unionista, mutta yksityinen sektorikin pitäisi saada tässä mukaan. Meidän tulisi tukea ja pyrkiä saamaan yksityisiä investointeja. Vielä yksi kysymys. Edustaja Tosanovski. On ihan totta, että työttömyysongelmaan voidaan puuttua myös koulutuksen kautta. Ja se D-ryhmän edustajalle sanoisin, että on ihan totta se, mitä sanoitte, mutta tässä lausunnossa on puhuttava investointien lisäämisestä. Ja jos investoinneista puhutaan, niin on otettava huomioon myös työllisyysvaikutus – Ennen kaikkea kriisi kohdistuu valitettavasti nuoriin. Se on todella ikävin ongelma tällä hetkellä Euroopan unionissa, nuorisotyöttömyys siis. Kiitos oikein paljon. Uh, thank you. Kiitokset kollega. Kiitos tästä lausuntoluonnoksesta, oma aloite lausuntoluonnoksesta ja myös kommenteista. Tarkistusten määräaika on 26 helmikuuta kello 12, siis tällä viikolla kello 12, 26. päivä. Valmistautukaa siihen siis. Näin päätämme esityslistan kohdan 10 käsittelyn. Haluaisin kertoa teille muutamista tärkeistä asioista, jos sallitte. Tämä on kaksiosainen tiedonanto. Ensinnäkin taken by coordinators. Lausuntotyö Äh, tämä on hyvin tärkeä kohta. Päätöslauselmaesityksestä suulliset kysymykset. Koordinaattorit päättivät seuraavat suulliset kysymykset ja päätöslauselmaesitykset. Big Data, edustaja Kapel, sitoutumaton, suullinen kysymys, johon liittyy päätöslauselmaesitys. Koordinaattorit päättivät antaa ASER-kontaktiryhmälle. ASER-kontaktiryhmä saa ASERin resurssien puutteesta sen toimivallan täytäntöönpanossa esittää tällaisen suullisen kysymyksen, eli suullinen kysymys. Ja sitten päätökset. Koordinaattorit päättivät perustaa ITRE-työryhmän digitaalisesta Euroopasta. Kaikki ITRE-valiokunnan jäsenet kutsutaan tähän työryhmään myös muita. Erityisesti meidän jäsenillemme on tärkeää tulevina päivinä päätämme ensimmäistä kokouksesta. Päivämäärä määritellään, jolloin tapaamme ja aloitamme intensiivisen työrupeaman digitaalinen Eurooppa-työryhmä ITRE-valiokunnassa panan alulle siis. Se on samantyyppinen kuin Horisontti 2020 työryhmä oli. Se tulee toimimaan suurin piirtein samantyylisesti. Äh, Yhdysvallat, delegaatia Pennsylvania ja Washington 16-20. maaliskuuta vierailu yhdeksän jäsentä Euroopan parlamentista 16-20. maaliskuuta. Delegaatio sitten Riigaan, delegaatio Barak 7.–8.4. kolme jäsentä omasta valiokunnastamme Itrestä ja myös kollega Karic sitten latvialaisena jäsenenä, ikään kuin kiintiöjäsenenä tässä edustaa myös puheenjohtajavaltiota tavallaan. Ai, en huomannutkaan. Kollega Öttinger on jo täällä seurassamme. I was so much engaged in the information. Yeah whatever. Take a seat, please. Winter, as usual, we are very glad to see um, Commissioner Ettinger. No niin, komissaari Oettinger, tervetuloa. Mukava nähdä teidät täällä. Kuusi vuotta yhteistyötä. Eri aihealueet, ei energia. No tietysti se liittyy myös siihen, kaikki liittyy energiaan läheisesti. Tervetuloa taas kerran komissaari Dieter Oettinger Euroopan parlamenttiin. Tehän vastaatte digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta. Hyvin tärkeää tulevalle viisivuotiskaudelle. Aiheena on jäsennelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välillä, näkemysten vaihto Günther Oettingerin kanssa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta. On hyvin tärkeää, että aloitamme valiokunnassamme jäsennelty vuoropuhelumekanismin. Tämä on hyvin tärkeää, että se on aloitettu ja se pitää pitää myös hyvin tärkeänä alueena. Se on yhteistyötä molempien toimielinten välillä ja se on hyvin tärkeää Euroopan unionin kannalta. Komissaari Oettinger on vastuussa keskeisen tärkeistä asioista liittyen meidän valiokuntamme toimintaan. Hyvin yhteenliitetty digitaalinen Eurooppa, tietosuoja, televiestintä, sääntely, tekijänoikeudet, radiotaajuudet, kilpailulainsäädäntö. Ja haluaisimme lisätä tähän vielä lisää kunnianhimoa tähän meneillään olevaan uudistukseen kuten EUn televiestintäsäännöt, tekijänoikeussäännöt, radiotaajuuksien käyttö, online-viestintä ja turvallisempi tietojen lähettäminen ja vaihtaminen näissä verkostoissa. Tietenkin vastuu on jaettu kollegoiden kanssa myös valiokunnissamme, mutta suurimman osan ja suurin osa näistä aiheista, jotka ovat Günther Oettingerin ähm, toimivalta-alueessa, liittyy nimenomaan ITRE-valiokunnan toimivalta-alueeseen ja olemme siksi hyvin tyytyväisiä siihen, iloisia siitä, että hän on täällä tänään. Ja olkaa hyvä, puheenvuoro on nyt teillä. Verehrter Herr Vorsitzender. Arvoisa puheenjohtaja. sen Busek, hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet. Kiitos, että sain mahdollisuuden keskustella työn painopistealueesta vuonna 2015 digitaalialalla. On hienoa, että voin puhua yksittäisistä työaloista kanssanne ja kuulla teidän kantojanne komission työhön. Kollega Ansip on vastuussa digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun viemisestä. Tärkeää digitaalisten sisämarkkinoiden osalta ovat minun työsarkaani. Me haluamme toimivan digitaaliunionin. Digitaaliunioni käsite on yhtä älkää kuin energiaunioni tai pankkiunioni tai pääomamarkkinaunioni. Me haluamme, että Euroopan unioni luo yhteisen digitaalistrategian, joka johtaa integroituihin digitaalisissa markkinoihin. Tässä yhteydessä televiestinnän sisämarkkinadirektiivi on tärkeässä roolissa – Neuvostossa on työryhmiä. Eilen oli kokouksia. Seuraavan kerran kokoonnutaan 27. helmikuuta. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että ennen pääsiäistä vielä saadaan työ eteenpäin Latvian puheenjohtajakaudella. Euroopan parlamentti on tehnyt työtä jo viime vuodesta. On tärkeää, että neuvot neuvottelut voivat lähteä liikkeelle neuvoston ja parlamentin välillä pääsiäisen jälkeen komission tuella. Monet kysymykset ovat kiistattomia, mutta kolme kiistakohtaakin tähän työhön liittyy. Tällä hetkellä olen varma, että neuvosto ei anna mandaattia taajuuskysymyksessä. Pahoittelen sitä, mutta hyväksyn samalla sen päätöksen. Pitäisin parempana, jos taajuuksien jakamisesta – ja huutokauppaamisesta tai yksin huutokauppaamisesta voitaisiin hoitaa ei 28 eri järjestelmän kautta. Jos ajatellaan tajuksien arvoa, niin kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Se olisi näin arvokkaampaa ja siksi olisi hyvä, jos meillä olisi koordinoitu yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. Siksi, kun puhutaan neuvoston mandaatista, kun se mandaatti saadaan. Siinä ei ole taajuuskysymystä mukana, mutta muita kysymyksiä, jotka ovat kiistattomia, kuten nettineutraalius ja verkkovierailukysymykset. Ja ehkä voitaisiin sitten kesän jälkeen vielä saada lisämandaatti taajuuksien osalta. Kysele siitä, että saadaan EU-budjettiin tuloja vaan kyse on sitä, että käyttäjille, kaikille voidaan saada etua siitä, että toimitaan rajat ylittävästi. Näin saadaan parempia tuloksia niille, jotka ovat työstäneet rajat ylittäviä palveluita ja pitkän aikaa. Netin neutraalius, verkkoneutraalius. Määritelmän mukaan tämä voidaan esittää eri tavoin eri jäsenvaltioiden puolelta ja Latvia valtiona teki omaa työtään komission kannalta. Tämä verkkoneutraalius tarkoittaa sitä, ettei saa syrjiä millään tapaa. Että jokainen, jota kiinnostaa tiedon siirto, riippumatta siitä tuottaako tietoa vai käyttääkö sitä hyväkseen, jokainen saa osakseen samanlaisen kohtelun laadullisesti ja kapasiteetin kautta. Kysymys kuuluukin, voidaanko osoittaa selvästi, että on olemassa palveluita, jotka ovat julkisen edun mukaisia. Sellaisia, että me kaikki pitäisimme suosituimmuuskäsittelyä hyvänä. Voidaan puhua esimerkiksi automaattisesta autojen ajamisesta ja liikenneturvallisuudesta. Jos ollaan yhteydessä – ajoneuvojen rakentajiin, niin he ovat sitä mieltä, että jos tarvitaan, jos halutaan, että tällaiset autot voivat itse ajaa itseään, niin pitää saada riittävästi tietoa riittävän nopeasti. Svartisvaltissa esimerkiksi, jos on siellä metsässä ja sitten oikealta tulee joku, joka ajaa automaattisesti ja sanotaan sitten, että nyt auto tulee oikealta. Se tulee se tieto liian hitaasti. Katastrofi pelastuspalvelutoimet voisivat olla samantyyppisiä, eli ne eivät liity tavallaan kaupallisiin etuihin millään tavalla. Ja sitten roaming kysymys. Siinäkin on konkreettisia ehdotuksia. Uskoisin, että Latvian puheenjohtaja valtion ehdotus on oikean suuntainen. Mutta se voisi olla ehkä vähän rohkeampikin. Jos roamingin osaltakin on nähtävä, että kaikkia kansalaisia ei kiinnosta samat asiat. Esimerkiksi Välimeren maiden ja Itämeren valtioiden välillä on erilaisia etuja siinä, että, tai intressejä siinä, että halutaan ilman lisäkustannuksia soittaa rajojen yli. Tässä tapahtuu paljon ennen kuin neuvottelut alkavat neuvoston ja parlamentin välillä. Lisäksi sanoisin, että televiestintä yhtenäismarkkinadirektiivi on tärkeä, mutta ei se ratkaise kaikkia ongelmia digitaalisen, digitaalisten viestintämarkkinoiden osalta, jotka ovat yhtenäiset. Meidän on jatkettava uudistustyötä. Tarvitsemme lisäpaketin, pidemmälle menevän paketin, jolla voidaan turvata toimivat eurooppalaiset televiestinnät, mm, televiestinnän markkinat. Direktiivi on vain yksi pieni osatekijä, kun ajatellaan kaikkia uudistustöitä, joita lainsäätäjillä tulee esiin lähivuosina. Tekijänoikeuskysymys. Hyvin hankala kysymys. Meillä on monia pöydänpöydän keskusteluita ja kuulemisia käynnissä. Me kuulemme kaikkia. Meillä on tutkimuksia, analyysejä ja tämän vuoden syksyllä haluamme tehdä lainsäädäntöehdotuksen, joka ottaa huomioon nykypaketin tekijän oikeuksista. Ja nyt on siirryttävä ja siirrettävä tämä lainsäädäntö digitaaliseen maailmaan. Tekijänoikeuksien osalta tarvitaan reilu tasapaino. Periaatteessa on kolme toimijaa tällä saralla tekijänoikeuksien osalta. Ensinnäkin me, kansalaiset, kuluttajat, käyttäjät. Meitä kiinnostaa asiat, olemme uteliaita, haluamme oppia asioita. Käyttäjä haluaa digitaalisessa maailmassa käytettävissä ottaa käyttöönsä, lukea, kuunnella, katsoa. Tiede, kirjastot täydentävällä tapaa ovat myös koulutus yhteiskunnassa tärkeitä. Sitten toinen osapuoli on itse tekijät, jotka luovat meille elokuvia, kirjoittavat kirjoja, toimittajat, jotka tutkivat ja kommentoivat, muusikot, operamaailma, kaikki, jotka käyttävät omaa henkistä osaamistaan – jotka koko sydämellään luovat meille näitä teoksia. Jos haluamme tällaisia teoksia tulevaisuuteenkin, jos emme halua 20 vuoden kuluttua puhua ainoastaan tai Shakespeareista tai Udo Jörgensistä, jos haluamme ajatella nuoria ihmisiä, jotka haluaisivat vielä uraa musiikin, elokuvan, kirjojen tai lehtien parissa. Tässä en ajattele sinänsä konkreettista sanomalehteä, vaan sitä tekstiä, joka sieltä löytyy, joka voidaan lukea myös sähköisesti. Kriittiset kommentit, hyvä tutkiva journalismi tai se tieto, jota televisiosta saadaan. Tämä kaikki on tärkeää. On huolehdittava siitä, että se, joka työtä tekee, voi myös jotenkin hallinnoida omaa työpanostaan ja saada siitä myös korvauksen. Muuten kukaan ei tällaiselle uralle enää lähde. Ja sitten kustantamot, televisioyritykset, riippumatta siitä, onko kyse yksityisestä vai julkisesta yleisradioyhtiöstä, televisiosta. Palveluiden tarjoajat, kaikki ne, jotka periaatteessa huolehtivat siitä, että – tätä sisältöä voidaan siirtää, voidaan huolehtia myös tietyistä säännöistä. Selkeä on se, että digitaaliset sisämarkkinat luomalla kyseenalaistetaan alueellisuusperiaate, eli ei enää 28 eri aluetta. Ja se perusperiaate, että meillä on yhtenäiset markkinat, yksi alue on tärkeä. Ja kansalliset rajat eivät enää voi olla keskiössä. Tämä on kanta, jonka jaan muiden kanssa. Mutta selvää on se, että kun puhutaan esimerkiksi elokuva-alan kanssa, tärkeänä pidetään sitä, että on vielä kansallista elokuvien tukemista. Jos ajatellaan vaikka itävaltalaista elokuvaa, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, jos se ostetaan sinne, että pitää vapaasti tarjota sitä myös muilla markkinoilla yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niin edelleen. Kyllä pitää olla erilaisia eriytettyjä tulon hankkimistapoja myös. Eli tässä pitää saada hyvä, reilu tasapaino aikaiseksi. Me suhtaudumme toiveikkaasti siihen, että tämä NIS-direktiivi, joka liittyy verkon turvallisuuteen ja käyttöön. Se on neuvoston työryhmässä torstaina ja toivomme, että hyväksyntä saadaan vielä ennen kesää. Tietoturvakysymykset ovat tärkeitä. Viime päivinä erityisesti olemme nähneet, miten meidän järjestelmämme, jolla tietoja säilytetään, siirretään, tarjotaan, nämä järjestelmät eivät ole riittävän vankkoja. Kaikenlaisia hyökkäyksiä vastaan olemme melkein asettomia. NIS-direktiivi on tässä ensiaskelemme. Teknologia. Digitaalinen ala on edennyt valtavan pitkälle, käyttäjä myös. Ja tietosuojakysymykset ovat nyt vähän jäljessä. Jos tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä ei nyt saada keskiöön, niin silloin kyllä huolta syntyy siitä, miten tietoja käytetään. Ei luoteta enää siihen, miten tietoja kerätään ja säilytetään. Jos ajatellaan SIM-korttien valmistajaa, maailmanlaajuista toimijaa, joka ei voi tarjota meille kännykän käyttäjille minkälaista turvallisuutta, niin ihan sama ajatellaan Euroopan ulkopuolella, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, mutta eurooppalaisen alueen on oltava turvallinen. Se oli ongelma ainoastaan kansalaisten yksityisyyden suojan osalta. Se on tärkeämpikin ongelma, kun ajatellaan energiainfrastruktuuria ja liikenneinfrastruktuuria tätä kautta meidän julkista eurooppalaista turvallisuuttamme. Lisäksi uhka kohdistuu teollisuuteen, talouteen, koska teollinen vakoileminen. Aikaisemmin piti mennä sinne tehtaaseen ja siellä ottaa valokuvia esimerkiksi prosesseista. Tällainen aika on ohi digitaalisessa maailmassa. Tämä on paljon helpompaa Guatemalassa, Kaliforniassa tai Moskovassa. Voidaan olla oikea aikaisesti toiminnassa niin, että selvitetään, mitä EUn yrityksissä tapahtuu. Ja tämä on tärkeä turvallisuuskysymys yrityksiä ajatellen. Terroriiskut, kyberhyökkäykset on tietenkin tässä otettava myös huomioon. Digitaalinen teknologia on edennyt hyvin pitkälle. Käyttäjät ovat hyvin osaavia, mutta tietosuojakysymyksissä ollaan jäljessä ainakin kymmenen vuotta. Niissä direktiivin lisäksi lupaan, että teemme muita ehdotuksia. On hyvin tärkeää huolehtia tietoturvasta, tietosuojasta. Ja toiseksi viimeisen kohtaan puheenjohtaja Refit. Adovisuaale palveludirektiivin osalta. Nyt on tarkasteltava sitä, mitkä artiklat eivät ole enää välttämättömiä, onko teksti liian monimutkaista vai vanhentunutta. Siksi uudelleen tarkastelu on paikallaan, kun ajatellaan mitä uudistuksia audiovisuaalidirektiiviin voidaan tarvita. Se on vuodelta 2007-2008 ja vanhentunut pitkälti. Ensimmäisiä ehdotuksia annetaan ensi vuoden puoliväliin mennessä ihan viimeistään. Ja viimeinen kohta, infrastruktuurikysymykset. Jean-Claude Junckerin ja komission investointiohjelman kautta on esitetty kunnianhimoisia tavoitteita investoinneista digitaaliseen infrastruktuuriin digitaalimaailma, digitaaliset sisämarkkinat, digitaaliunioni voivat toimia ainoastaan, jos meillä on kattava, hyvin toimiva digitaalinen infrastruktuuri. Ja siksi telekom-yhtiöiden, kaikkien toimijoiden kanssa, digitaalisen talouden kanssa on istuttu pyörän pöydän ääreen pohtimaan sitä, mikä on nyt välttämätön pohja, mitä rahoitusta tarvitaan, miten voidaan vähentää riskiä niin, että nopeammin, paremmin päästään kohti kattavampaa laajakaista järjestelmää kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Suuret kiitokset, komissaari. Parempi sääntely on hyvin tärkeää kuten sanoitte, digitaalisen Euroopan kyseessä ollen, kuten energiasisämarkkinat, onko paras ratkaisu nimenomaan Euroopan tasoinen ratkaisu, eikä jokaisen jäsenvaltion tasoinen ratkaisu. Tässä ehkä läheisyysperiaatteella on hiukan erilainen rooli. Parempi sääntely kyllä, mutta meidän olisi päästävä Euroopan unionin tasolle ja järjestäydyttävä niin kuin Telekom-paketissa on tehty. Euroopan unionin taso on paras taso ratkaista digitaalisen Euroopan kysymyksiä ja ongelmia ja digitaalista Eurooppaa kehittää. Koordinaattorit äh, ensin, EPP Karinch. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Pankkiunioni, energiaunioni, digitaaliunioni. Kohta joku keksii kutsua tätä Euroopan unioniksi. Pikku vitsi näin alkuun. Kommentti ja yksi kysymys. Nettineutraalius on erittäin tärkeä. Kysymys on siitä, ettei syrjitä, mutta lisäksi pitää ottaa huomioon myös muita prioriteetteja. Aivan oikein sanoitte tämän. Esimerkiksi terveyssektori ja autoala. Tietysti on järkeä, että voin odottaa seuraavat kaksi sekuntia seuraavan CDn ostoa, mutta jos täytyy odottaa kaksi sekuntia jossain risteyksessä, niin se merkitsee onnettomuutta. Nopeus ja maksujen saatavuus, tämäkin täytyy pitää avoimena se ei merkitse sitä, että kaikki pääsevät samalla vauhdilla samaan hintaan, sillä se tekisi niistä kuluttajista, jotka eivät halua näin nopeaa palvelua, tämän palvelun maksajia. Kysymykseni teille on asia, jota ette suoraan käsitelleet, mutta se on minulla paljon mielessäni. Parlamentissa esitettiin päätöslauselma, joka koski digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja lehdistö piti sitä parlamentin hyökkäyksenä Google-palvelua vastaan. Ja käsittääkseni Obama äskettäin sanoi, että no, vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni on kiinnostuneempi markkinoidensa suojelusta sen sijaan, että se kilpailisi avoimilla markkinoilla. Kysymykseni teille komissaarina on, että mikä tähän on oikea vastaus, koska Tietysti Yhdysvallat on innostunut omien elinkeinoelämän etujensa edistämisestä. Mikä tähän olisi siis oikea vastaus? Kiitän. Seuraavaksi Njakal, sjd ryhmä Președinte, domnule comisar, în primul rând vreau să salut uh, ideea de a vă asuma responsabilitatea. Komissaari, tervehdin teidän ajatustanne ottaa vastuu kaikista toimista digitaalisilla markkinoilla ja televiestinnässä. Tiedämme hyvin, kuka on vastuussa strategiasta, sen täytäntöönpanosta, ja on hyvä, että te tämän vastuun kannatte. Minulla on noin neljä kommenttia. Ensinnäkin on totta, kuten sanoitte, että digitaalista markkinaa ei synny 28 digitaalisen markkina-alueen Äh, kanssa. Meidän on annettava kansalaisille, maksaville kansalaisille mahdollisuus ja nämä markkinat saataville myös silloin, kun he ovat muualla kuin omassa kotimaassaan, ulkomailla siis. Eli kun kansalainen on ulkomailla, niin äh, hänellä voi olla ongelmia näiden palveluiden, digitaalisten palveluiden saatavuuden kanssa. Tästä minua muistutettiin vähän aikaa sitten. Sitten hätäpalvelut ja äh, niitähän hoidetaan tällä hetkellä äh, internetin kautta ja sitä ei tule unohtaa. Niiden äh, varmuus on, on tärkeää. Sitten meidän pitäisi samaan aikaan ratkaista myös toinen ongelma, joka liittyy siihen, minkälainen kuilu meillä on Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Eurooppalaiset teleoperaattorit, heitä ei, heidän kehityspotentiaaliaan ei tunnusteta riittävästi uusien palveluiden, esimerkiksi 4G plussan kehittämisessä. Eurooppalaisia operaattoreita ei ole päästetty täysin tähän kilpailuun mukaan mielestäni. Sitten toinen huomio meillä eh, kyberturvallisuudessa on päästävä seuraavalle uudelle tasolle eteenpäin niin, että voidaan kansalaisten ja kuluttajien luottamusta lisätä. Meillä ei ole varsinaisia normeja ja standardeja, jossa käyttäjille voidaan eh, taata, että joku järjestelmä on turvallinen. Eli on määriteltävä myös eh, kyberturvallisuudessa nämä standardit ja tässä päädynkin sitten todellakin tähän kuluttajan luottamuskysymykseen. Kiitos. Visio. Děkuji, pane před... Edustaja Tošenovski. Komisaře, já jsem velmi rád, že eh, ta Kiitoksia. Tervetuloa komissaari, olen kovin ilahtunut siitä, että keskustelu jatkuu, sillä näitä aiheita on erittäin paljon. Tänään avasitte useita eri teemoja, nyt puhuttiin digitaalistrategiasta ja käytiin kaikkia läpi aivan tekijänoikeussuojan asti. Nähdään, miten valtavan laajoja nämä ongelma-aiheet ovat. Emmekä saa myöskään unohtaa sitä, että koko digitaaliset markkinat edistyvät erittäin nopeasti. Se on yksi suurimmista bisneksistä koko maailmassa – kaikki ne eri myönteisinä näkemyksinen. Valtava dynamiikka, palveluiden laajentaminen, mutta samalla tämä kuitenkin johtaa myös filosofisen pohdintaan siitä, missä määrin meidän tulisi säännöstellä näitä markkinoita, sillä on mahdollista, että sellaiset hallinnolliset hankkeet, joissa pyritään rajoittamaan näitä toimintoja, saattavat johtaa vain lisäongelmiin, joita joudutaan sitten ratkomaan jälkikäteen. Kuten totesit aivan oikein, meidän tulisi esittää kysymys siitä, missä määrin tulee säännöstellä näitä markkinoita ja miten paljon on jo tehty Euroopan unionissa. Onko tässä järkeä ja olisiko ehkä hyvä tarkastella sitä, mitä nyt on jo tehty markkinoilla. Lisäksi minun mielestäni on erittäin tärkeää se, meidän tulisi pohtia sitä, mitä ajattelumalleja tulisi hyödyntää, kun haluamme suojella näitä markkinoita ja tätä ympäristöä. Sillä, yrity, sillä yhteiskunta ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan muualla maailmassa on riippuvainen tästä digitaalisesta ympäristöstä. Jos se jostain syystä vahingoituu, niin se vahingoittaa myös samalla esimerkiksi elintarkeiden järjestelmien, vesijärjestelmien ja muiden järjestelmien hoitamista. Pohtisin se sitä, että pitäisikö meidän näin alkuun keskittyä tarkastelemaan olemassa olevaa säätelyä hyväksyä ajatusmalli ja sitten edustaja eh, net neutrality. Eh, if we want the... Kiitos puheenjohtaja. Netin neutraalius. Jos haluamme, että internet mahdollistaa talouskasvun ja innovaatiot, netin on oltava avoin. Eli silloin, kun starttiyritysten on hankalampi päästä nettiin kehittelemään appeja tai muita, niin emme käytä internettiä tehokkaasti hyväksemme. Poikkeuksia pitäisi voida tehdä nettineutraaliten, kun on kyse palveluista, jotka ovat yhteisöllisesti tärkeitä. Puhutte autoista. Yhtä jäsenvaltiota ajatellen tämä on tärkeää, mutta entä huominen erityissektori, jos sallitaan poikkeudet avoimesta netistä? Luodaan kahden nopeuden internettiä. Suuret monopolit voivat käyttää pitää osoittaa markkinoilla ja ajan markkinoilta pienemmät toimijat. Voisitteko vähän puhua lisää siitä, miten näette, että nämä poikkeusjärjestelyt voisivat toimia epäsyrjivästi. Internetistä vielä te olette kommentoineet sitä, että suhtaudutte avoimesti siihen, että säädellään internetfoorumeita – Tämä tuntuisi menemään Ranskan ja Saksan kantojen mukaisesti. Näin puututaan erityisesti amerikkalaisten yritysten toimiin. Tällainen protektionistinen kanta saattaa mielestäni olla haitallista. Näin ehkä internet pirstaloituu. Toisaalta estetään innovaatio hyvin nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joten mielenkiinnolla kysyisin, mikä on kantanne tässä yhteydessä. Digitaalinen yrittäjyys vielä viimeisenä kohtana. Miten voidaan muuttaa teollisuuttamme niin, että siitä tulee kilpailukykyisempi? Mihin toimiin voitaisiin lähteä Euroopan tasolla? Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Ernst GUE-ryhmästä. Uh, vielen Dank. Um, ich habe folgende drei Fragen. Das erste ist... Kiitos paljon. Ensin kysyisin, ymmärsinkö oikein komission jäsen että osittain olisitte valmis poistamaan nettineutraaliuden lähivuosina. Haluaisin kuulla teiltä tämän vähän täsmällisemmin esitettynä. Tarkoititteko todella sanoa juuri näin puheenvuorossanne? Monenlaiset palvelut voivat olla tärkeitä, mutta Monia syitä voi olla esimerkiksi, että poliitikot saisivat tiettyä tietoa nopeammin, tai pankkianalyytikot, tai pelastuspalvelut. Tässä voitaisiin laajentaa tätä listaa valtavasti, joten mielelläni kuulisin tarkkaan teiltä, että haluatteko näin siis poistaa netin neutraaliuden osittain. Se oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen, hienoa, että sanoitte jotain tekijän oikeusuudistuksesta. tärkeällä eittämättä, mutta mielelläni kuulisin vähän enemmän yksityiskohtia siitä, mitä tapahtui vuonna 2015, mitä haluatte tehdä, kenen kanssa yhteistyössä komission tasolla, mitä voimme odottaa siis, eikä vain konkreettisemmin. Ja vielä kolmas kysymys. Tietosuoja. Kuten minä tekin olette voinut selvittää näitä verkkohyökkäyksiä, joita on tapahtunut. Tietosuoja on pettänyt pahan kerran. Miten voidaan siis suojata henkilötiedot? Tällainen tietosuoja on todella välttämättömän tärkeä ja kysymys kuuluu, miten tässä kysymyksessä tietosuoja kysymyksessä haluatte tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, Timmermansin, ja myös komission jäsenten kanssa muiden alojen osalta. Eli miten tämä työ toteutuisi käytännössä? Kaikki se, mitä haluatte tehdä digitaaliagendan osalta, voidaan suhtautua hyvin kriittisesti, jos ette saa aikaan kunnollista tietosuojaa kansalaisten oikeuksia kunnioittain. Kiitos. Eh, madame, Borelli, IFD. Edustaja Borelli, EFDD, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä komissaari. Liittyen nettineutraliteettiin, tämä parlamentti hyväksyi viime vuoden huhtikuussa selkeän määritelmän ja aika laajan aiheesta siitä, mitä tarkoitetaan nettineutraliteetilla. Poliittinen kanta tässä parlamentissa on siis ilmaistu hyvin selkein sanoin. Yhdysvallat on ottanut hyvin tiukan kannan ja se puoltaa nettineutraliteettia voimakkaasti. Hyvin lyhyesti haluaisin sanoa seuraavaa. Ettekö te ole sitä mieltä, että kun annetaan täysin vapaa pääsy internettiin, niin eikö se voisi stimuloida innovaatioita? Ettekö usko, että Tällainen tietoinen kansalainen, joka tietää, mitä on tapahtumassa, ei johtaisi lisääntyneeseen innovaatiotiin. Sitten edustaja Kappel, sitoutumaton. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission ja sen digitaaliunionia käsittelevästä puheenvuorostani. Komission ja sen Hillin kanssa olen voinut keskustella pääomamarkkinaunionista ja siinä oli tärkeitä asioita myös digitaaliagendan osalta mukana esimerkiksi, että vahvistetaan vaihtoehtoisia rahoituslähteitä tällaisille starttiyrityksille esimerkiksi, siis vaihtoehtoista rahoitusta, pank- muuta rahoitusta kuin pankeista. Tämä on pienelle yrityksille erityisen tärkeää. Tämä tietoturva, tietoverkkoturvallisuusdirektiivi on tärkeä asia, tekijänoikeuksien uudistamisasia myös, mutta olisin toivonut kuulevani vähän enemmän yhteyksistä EU-Yhdysvallat. Tästä puhutaan aina, kun Yhdysvalloissa on tällaisia suuria merkittäviä yrityksiä. Ja kuulemistilaisuudessanne sanoitte aina, että yksi tavoitteistanne on se, että Euroopassa syntyy myös tällaisia globaaleja toimijoita, tai ainakin yksi. Mutta nyt ei ole ehkä riittävästi kapasiteettia tällä alalla. Tutkimus, kehitys, rahoitusta ei ole riittävästi ja siksi ei ehkä ole niin onnistuneesti saatu tällaisia tietoalan yrityksiä. Te mainitsitte nyt lainsäädäntötyön ja minun kysymykseni teille olisi seuraavanlainen. Miten tämä hanke nyt toteutuu? Oletteko päässeet lähemmäksi tätä, että saadaan digitaaliagendan kautta myös maailmanlaajuisia toimijoita meidän markkinoillemme? Kiitos. Arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, muutamia konkreettisia vastauksia, mutta ihan aluksi kaikkein eniten esillä on se, että digitaalinen maailma muuttuu aivan valtavan nopeasti. Se muuttuu yhä nopeammin. Ja kun me luomme standardeja tai luomme lainsäädäntöä, säätelemme, me olemme aivan liian hitaita tässä sääntelytyössämme. Jos ajatellaan vaikka direktiiviä valkoinen kirja, vihreä kirja, tiedonanto, Parlamenttiin puoli vuotta aikaa. että olette vielä nopea, sitten neuvosto, ei te vuote mitään. Tietosuoja perusasetus oli jumissa puolitoista vuotta siellä jumissa. Ja te esititte esimerkiksi direktiivin kantanne aikaisemmin jo ja neuvostossa on oltu jumissa. Ja sitten kolmikanta, neuvottelut, tulokset ennen vuoden loppua, ehkä sitten vielä täytäntöönpano, jäsenvaltiossa kansallinen lainsäädäntö siellä, yksi tai kaksi kamaria, neljä vuotta menee tässä. Eli se, mitä komissio on esittänyt neljä vuotta sitten, on jo vanhentunutta. Ei ole enää ajankohtaista ja näin hyvin toimivaa. Tämä on kysymys nyt kaikille EUn toimielimille. Voisiko olla sellaisia aloja, että kolme tai neljä vuotta ei paljon haittaa muilla aloilla? Näin voi olla, mutta jos digitaalialalla ajatellaan kilpailuasemaakin Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin. Voisiko olla niin, että meidän sääntelymme kautta haluamme luoda maailman standardeja, maailmanlaajuisia. Jos ajatellaan nuoria kansalaisia, nettinatiiveja, ja haluamme kunnioitusta myös heiltä, niin silloin emme voi tätä etänän tahtia jatkaa. Meidän on voitava tehdä päätöksiä nopeammin digitaalialalla. Tässä päätöksentekoa on muutettava merkittävästi. Lyhyemmät määräajat ovat välttämättömiä. Vähän vähemmän pohdintaa perinpohjainen valmistelu ja sitten päätökset. Muuten emme voi mitenkään pysyä mukana eurooppalaisen lainsäädännön kautta siinä, mitä digimaailmassa tapahtuu, kun muutokset ovat niin nopeita. Seitsemän vuotta sitten oltiin ihan eri tilanteessa. Nyt on sellaista lainsäädäntöä seitsemän vuoden kuluttua, jota luonnostellaan nyt. Eli ihan vanhentuneet, ne tällaiset toimintatavat. Sanon tämän minulle, palveluillemme ja kaikille eurooppalaisille toimijoille. Meidän täytyy toimia eri tavoin, kun digialalla lainsäädäntöä luodaan. Toiseksi, miksi sääntelyä tarvitaan ylipäätään? No siksi, että digitaalinen maailma, koko digitaalitalous, on kallellaan monopolien suuntaan. Jos luodaan tietty sovellus tänä päivänä, tai on markkinajohtaja markkinoilla, on aina hyvässä asemassa dominoida markkinoita tai jopa toimia monopoliaseman kaltaisessa asemassa. Ja siksi tarvitaan sääntelyä, jotta voidaan huolehtia siitä, että syntyy kilpailua kuluttajien, käyttäjien, kansalaisten etujan ajattava. Juuri digitaalimaailmassa tarvitaan älykästä, sopivaa sääntelyä vielä paremmin kuin muilla vanhemmilla sektoreilla taloudessamme ja yhteiskunnassamme. Tekijänoikeuksista. Ihan konkreettisesti tämän vuoden syksyllä haluamme esittää lainsäädäntöpaketin, jossa pohditaan tärkeitä tekijänoikeuskysymyksiä oikeuskysymyksiä ja sitä, miten oikeudet voidaan ottaa huomioon digimaailmassa. Tämän suuntaan on tehtävä työtä, on saatava tasapaino nettiyhteisön ja henkisen omaisuuden välille. Esimerkiksi on ajateltava lehtitaloja, ovatko ne vielä tärkeitä meille – tai radio- ja televisioyritykset. Koska nythän näyttää siltä, että digitaalisessa maailmassa käyttäjä yhä voimakkaammin uskoo menevänsä suoraan sisällön pariin, eikä tarvitse sisällön siirtäjää vielä. Esimerkiksi Uber- ja taksiyritysten kilpailutilanne tai sähköinen kauppa, miten se vaikuttaa vaikuttaa tekstiilikauppaan tai kirja-ala, kirjakaupat. Ja Amazon esimerkiksi. Nyt on huolehdittava siitä, että lainsäädäntö tasapainoittelee sen välillä, mitä oikeuksia on teoksen luojalla. Kuka huolehtii siitä, että teosta jaetaan markkinoilla – ja että ajatellaan myös niitä, jotka syrjimättömästi mahdollisimman nopeasti ja edullisesti haluaa nauttia näistä teoksista. Tänään on lehdistötilaisuus, jossa käsitellään joidenkin tiedotusvälineiden esittämiä toimia. Tänään tähän iltaan oikeastaan on vielä aikaa. Ei pitäisi ennakkokäsitysten pohjalta tehdä työtä, mutta – se, mitä tiedotusvälineissä perjantaina nähtiin ja kuultiin ja viikonloppuna, jos tämä on totta, niin tämä on kyllä hyökkäys, jota ei voida hyväksyä. Tämä on hyökkäys meidän yrityksemme kohtaan. Meidän matkapuhelumme ovat kai yksityiseen ihmisten liittyviä. Tässä ei ole mitään tilaa hakkeroida kolmansien puolesta, puolelta. Ja sitten tiedustelupalvelut on otettava huomioon sekä Euroopan unionin ulkopuolella että Euroopan unionissa. Monet kysymykset puhuin, ottivat esiin horisontti 2020. Onko budjetissa riittävästi varoja yhteisrahoittaa hankkeita digialalla. Miljardi euroa vuosittain suurin piirtein meillä on. Näitä varoja ei pitäisi käyttää ainoastaan teollisuuteen sinänsä, vaan pk-yrityksille ja starttiyrityksille. Eurooppalaisin varoin siis voidaan tukea niitä, jotka luovat uusia ajatuksia, uusia tuotteita. Pieniä yrityksiä on tässä painotettava erityisesti. Ja hyvä, kun ajatellaan digitaalista teollisuuspolitiikkaa, on se, että markkinoilla, jotka ovat jo täynnä, niin tiedetään pelaajat. Bayer ABB, Airbus, Peugeot, Fiat, BMW, Nestle – tai Siemens, Philips, Gei, Alstom ja muut. Digitaalialalla taas johtoasemassa olevat yritykset ovat uusia. Jos ajatellaan mitä tahansa kaupunkia Euroopassa, voitaisiin ajatella, että – tietty yritys voisi päästä markkinajohtajan asemaan, niin kuin Nokia viisi vuotta sitten vielä omasi 50 prosentin matkapuhelin markkinoista. Ja nyt se on nollassa, eli tällainen käänteinenkin kehitys on mahdollista. Siksi meidän työmme on niin tärkeä. Tietoverkkoturvallisuus, G4 ja G5 viestintä ovat myös painopistealueita meidän eurooppalaisessa työssämme. Horisontti 2020 on tärkeä, kun ajatellaan eurooppalaista rahoitusta. Sollten die USA auch im digitalen Sektor als Partner Yhdysvallat pitäisi nähdä kumppanina ja kilpailijana ei vihollisena. Emme saa unohtaa sitä, mikä on Yhdysvaltain strategia Euroopan suuntaan. Jos ajatellaan verkkoneutraaliutta, niin ei Yhdysvaltoja voida pitää esimerkkinä. Ja sitten ajatella, että Googlesta päästään eroon. Ei tässä voida ajatella, että Yhdysvallat ja Obama nähdään tässä esimerkkinä – ja sitten komissio haluaa hyökätä Googlea vastaan, eli joko tai. Yhdysvallat kumppanina, kilpailijana, mutta myös vastustajana. Näin on nähtävä aina. Google on tervetullut Eurooppaan. Ja sillä hyvä, mutta Googlen on kyllä tunnustettava meidän sisämarkkinasääntömme, kilpailusääntömme myös. Ja meillä on myös eurooppalaisia yrityksiä. Olen iloinen siitä, että edellinen komissio ei tehnyt päätöstä ja viime vuoden helmikuun päätösehdotus hylättiin. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että tietyllä foorumilla on tietty neutraalius, eli ettei tueta tietyn hakukoneen puolelta tiettyjä tuotteita Syrjimättömyys on tärkeä odotus. Ja se vaatimus on esitetty Googlelle ja siitä on pidettävä kiinni, kun palveluita tarjotaan. Toinen esimerkki. Tänään aamulla luin, että Belgian tietosuojan valtuutettu Levenen ja Brysselin yliopiston tutkimusten pohjalta sanoi, että – ne yritykset, jotka käyttävät Facebookia, eivät noudata Euroopan tietosuojasääntöjä. Jos näin on, niin Facebookille on osoitettava keltaista tai punaista kostia. Minä Facebookia vastustan, mutta kaikki, jotka tarjoavat palveluita Euroopan unionissa, noudattakoon eurooppalaisia sääntöjä. Tai sitten tulee tietty tiettyjä rangaistuksia tai sitten tällaiset heitetään markkinoilta pois. Tämän on oltava kulttuurimme, ei Yhdysvaltoja vastaan, Shanghai, Peking tai muualta. Tokiostakin tällaisia yrityksiä voi tulla. Ja sitten viimeinen kohta, nettineutraalius. Halusin sanoa vain seuraavaa. Jos meidän on hyväksyttävä direktiivi, niin siihen tarvitaan kyllä neuvoston ja parlamentin hyväksyntä. Molempien osapuolien on tässä liikahdettava. Kehottaisin molemmille osapuolille vähän joustavuutta nyt. Neuvostossa verkkoneutraaliuskysymys ei vastaa käsityksenä ihan sitä, mikä sai enemmistön parlamentissa. Viittaan nyt tähän ihan neutraalisti. Ja vielä toinen seikka haluanko etuaseman pelastuspalveluille tai pankkianalyytikoille tai poliitikoille. No en pankin analyytikoille tai poliitikoille, mutta pelastuspalveluille kyllä, jos osoitetaan, että näin voidaan pelastaa ihmishenkiä. Joka tapauksessa toimisin näin. Jos uskomme mobiilin palveluihin, jos ajatellaan, että autoilla on tietty roolinsa – kymmenen vuoden kuluttua. Jos tällainen automaattinen auton ajaminen voi välttää 90 prosenttisesti onnettomuudet ja kuoleman tapaukset. Ja jos autoteollisuus sanoi, että tämä on mahdollista ainoastaan sitä kautta, että saadaan etulyöntiasema verkossa, niin silloin voidaan vastata tähän myöntävästi. Kyllä, tieliikenne kuulemien välttäminen on tärkeämpää kuin se, että palvellaan pankkianalyytikkoja tai poliitikkoja. Tässä tarvitaan kyllä vähän pragmaattista lähestymistapaa, älykästä lähestymistapaa. Jos meillä on maaseudulla jossain sairaala, jossa on 80 vuodepaikkaa, ja se ei toimisi hyvin taloudellisesti, mutta tarvitaan palvelua kuitenkin, ja sinne tulee sitten – liikenneonnettomuus potilas ja hänet on leikattava puolen tunnin sisällä tai hän kuolee, eikä siellä ole lääkäriä, mutta sata kilometriä kauempana on lääkäri, joka pystyisi leikkaamaan kirurgi digitaalista sitä kautta, että reaaliaikaisesti välitetään kuvaa ja ohjeita, niin kyllä tämä elämä olisi minullekin tärkeämpi. Ja tärkeää on ajatella myös sitä, että on olemassa myös maaseutualueella sairaala, joka voi hätä tapauksessa auttamassa. Kyllä se on tärkeämpää kuin esimerkiksi jalkapallon esittäminen kaikille. Tämä on minun kantani. Kiitos. Very wide answer. Paljon kiitoksia tästä hyvin laajasta ja kattavasta vastauksesta. Minulla on nyt täällä 15 kollegaa puheenvuoropyyntöä. Niinpä puolitoista minuuttia on maksimi puheaika. Pahoittelen sitä. Ja komissaari saa sitten vain kolmen minuutin vastauspuheenvuoron. Valitan tätäkin, mutta on hyvin tärkeää, että kollegat 15 heistä saa sanoa oman mielipiteensä tästä asiasta. Edustaja Del Castillo aloittaa. Kiitoksia Kiitoksia, hyvä komissaari. Pyrimme hoitamaan tämän nopeasti, koska tämä on niin tärkeä kysymys ja aihe on niin mielenkiintoinen. Ensinnäkin olette digitaalimarkkinoista mm, ja yhteiskunnasta vastaava komissaari. Ja näin olette lähinnä sidottu tähän ITRE-valiokuntaan. Kun kehittelette tätä, näitä yhtenäismarkkinoita, niin suurin osa teidän niin kuuluu nimenomaan siihen alueeseen, mikä ITRE kattaa. Ja olette näin päätöksenteon ytimessä. On tärkeää, että käymme näitä keskusteluita nyt me puhumme myös televiestintää alueiden yhtenäismarkkinoista. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, mitä sanoitte. Minun mielestäni tässä on hieno mahdollisuus työstää tätä asiaa tämänhetkisen puheenjohtajavaltion kanssa. Ja en tiedä, voidaanko tämä asia viedä päätökseen, mutta toivon näin. Neuvosto ei ole vielä esittänyt yhteistä kantaansa, mutta olen kuullut, että se on siihen juuri pääsemässä. Tässä on kysymys tietysti myös verkkovierailusta, nettineutraaliudesta ja niin poispäin. Näkemyserimielisyyksiä on. Mutta kyseessä on kuitenkin yhteispäätös menettely, joten me tarkistamme näitä ehdotuksia ja meidän täytyy näin ollen pyrkiä saman aikaiseksi sellainen sopimus, joka on loputulosta näistä kaikista sopimuksista. Toivottavasti se voi tyydyttää tämän. Niin, haluaisin antaa myös lisätietoa, koska Mutta vain toinen kysymys vielä. Emme saa unohtaa sitä, että digitaalimarkkinat ovat edelleen kehittymässä. Tässähän on tämä vuoden 2020 digitaalinen ohjelma kyseessä ja nyt on vasta vuosi 2015. Meidän täytyy kyetä valvomaan tätä ohjelmaa ja ehkäpä rahoitusta ei ole riittävästi. Jos näin käy, niin, niin sitten käy, mutta meidän täytyy myös katsoa sitä, miten digitaalimarkkinoille päästään. Kiitos. Tehän olette vastuussa meidän kolmikanta keskusteluista. Siksi sallin teille hiukan no, pidemmän puheajan, mutta olkaa hyvät muut kollegat, pitäydytte puolestatoista minuutissa. Tajani, varapuheenjohtaja. Eh, thank you very much. Paljon kiitokset Kiitoksia Günther tästä Google-vastauksesta. Minä en ole samaa, eh, minä olen samaa mieltä, me tarvitsemme tasavertaiset pelisäännöt Euroopassa. Verkkovierailuista sitten, mitä siitä ajattelette tästä eh, kahden vaiheen ratkaisusta? Eliminoisimme nämä esteet pikkuhiljaa. Tarvitsemme investointeja digitaalisiin infrastruktuureihin. Tarvitsemme enemmän digitaalisia hankkeita ja ne on liitettävä myös digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin, ei pelkästään Junckerin investointisuunnitelmaan, vaan myös pääominamarkkinaunioniin, jossa fintekin potentiaalia voidaan meidän startup-yrityksillemme hyväksi käyttää. Günther, oletko sitä mieltä, että luodaan digitaali yhtenäismarkkinoiden ja fintekin välille vahva yhteys PK-yritysten puolesta. Kiitokset, erinomaista, täysin ajallaan, fantastista. Edustaja Nyberg. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos tämän aamupäivän keskustelusta. Pari huomiota minulla olisi. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että pitäisi nopeuttaa lainsäädäntötyötämme. On välttämättömän tärkeää huolehtia siitä ja hienoa, että puhuitte tästä ja että neuvostossa liikahdetaan televiestintäpakelin osalta. Tässäkin on edistyttävä. Me teemme työn päätöksen ennen viime kauden loppua varjoesittelijöiden ja esittelijän toimesta. Nyt neuvoston on edettävä – riittävästi joustoakin on osoitettava, jotta tämä paketti lopulta saadaan hyväksyttyä. Me siis tuemme teitä tekijänoikeudet. Toisena seikkana täysin olisin kanssanne samaa mieltä. Monta kertaa painotitte, miten tärkeä kysymys tämä on. Tärkeää on se, että saadaan oikea tasapaino eri ryhmien välillä kansalaisten, luovia teoksia luovien ja niin kutsuttujen tiedon siirtäjien välillä – olen samaa mieltä siitä, että on katsottava koko ketjua. Kertoisin vain, että eilen meillä oli pitkä keskustelu, jossa ei muuta rajoitettu puheaikaa mietinnöstä, jossa on kyse vanhan tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanosta. Keskustelua käytiin intensiivisesti ja haluaisin vain sanoa, että lähes kaikki, jotka käyttivät puheenvuoron, painottivat sitä, että on hyvin tärkeää, että suojelemme meidän luovia ihmisiämme Euroopassa – tässä meillä on paljon potentiaalia. On muistettava nämä ihmisaivot. Ja meidän on siksi huolehdittava siitä, että tekijän oikeuksista huolehditaan. Kaikkea ei voida tarjota vapaasti ilmaiseksi. Tämä oli hyvin yksimielinen kanta eilisessä keskusteluissa – mietinnössä ehkä puhutaan pitkälti ainoastaan käyttäjän oikeuksista. Se ei ollut enemmistön kanta eilisissä keskusteluissa. Kiitos. Mister... Kiitos. Sitten edustaja Zorinjo. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissaari. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tukeni digitaaliunionille. On tärkeää, että kehitämme globaalia yhteistä strategiaa digitaalisen alueen hyväksi. Jotkut ajattelevat, että digitaali agenda ja digitaaliunioni on pelkästään instrumentti, jossa sitoudumme vähän parantamaan toimintaamme, parantamaan jotain, jota meillä jo on. Mutta digitaaliagenda ei voi pelkästään olla sitä. Se on instrumentti, jonka avulla voidaan muuntaa koko kilpailukykymme perustaa meidän täytyy voida tarjota kilpailukykyisempiä palveluita tässä maailmassa, myös innovatiivisempia, puhtaampia tuotteita, jotka ovat myös suositumpia maailmanmarkkinoilla. Obaman lausunnossa äh, Silikon äh, piilaaksosta ja amerikkalaisista, jotka kehittävät internetiä. Minä en usko, että he sitä keksivät sinänsä, mutta he kehittävät sitä eteenpäin, niin jos haluamme välttää käyttää kauppaesteitä tälle kehitykselle. Haluan sanoa, että meidän on investoitava vahvasti ja voimakkaasti tähän uuteen digitaaliseen sykliin, tutkimukseen, tietoon, kehitykseen. Se on ainoa keino, jolla meillä on minkäänlaista neuvotteluvaltaa ähm, muun maailman kolkien kanssa. Siksi laitan haasteen teille, komissaari. Huomenna kuulemme äh, lausunnon energiaunionista. Milloin te tulette meille esittämään oman lausuntonne digitaaliunionista. Kiitos. Kiitokset. Sitten edustaja Griffin. Uh, thank you, Chair. Commissioner... Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, luovat teollisuuden alat ovat avain Euroopan kilpailukyvylle. Niiden pitäisi olla myös digitaaliunionissa mukana. Niillä on potentiaalia luoda satoja tuhansia uusia työpaikkoja, laadukkaita työpaikkoja. Valitettavasti Euroopan tekijänoikeussuojajärjestelmä on juuttunut viime vuosituhannelle. Tarvitsemme paremmat mm, tekijänoikeussäännöt, jotka vastaavat sisällön käyttäjien tarpeisiin ja samalla suojaavat eri eh, tahojen etuja. Taiteilijat, mallintajat, tekijänoikeuksien omistajat, tuotteiden kehittäjät. Se, miten sisällön tuottajat saavat ähm, palkkioita ja toisaalta miten sitten ähm, äh, näitä äh, tekijänoikeuksia äh, jaetaan. Meillä on myös tällaisia esimerkiksi musiikinjakoalustoja ja miten rojaltit niistä menevät, ne eivät aina mene ihan oikein. Ja voisin kertoa Manchesterista ja Liverpoolista paljon käytännön esimerkkejä tästä epätasaisesta jakautumisesta. Minkälaista miten aiot tätä, aiotte tätä arvoaukkoa ryhtyä kurumaan umpeen niin, että tuotteiden luojat, artistit saavat kunnon palkion työstään ja mitä aiotte tehdä sille, että Yhdysvalloissa olevat yhtiöt, jotka haluavat sisällöntuottajia, mutta piilevät sähköisen kaupankäynnin direktiivin taustalla ja näin haittaavat kilpailukykyä ja kasvua täällä Euroopassa. Kiitos. Kiitokset paljon Liverpoolista. Terveisiä olemme tästä ihan kateellisia. Herr Kommissar, Ähm, Komission jäsen pari kysymystä. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että Junckerin suunnitelman kautta digitaali-infrastruktuuri saisi ylipäätään tukea. Mm, miten ajattelette, Junckerin ohjelmasta voidaan rahoittaa digitaalista infrastruktuuria, kun poistetaan varoja verkkojen Eurooppa välineestä. Eli poistetaan varoja näiltä rahoitusvälineiltä. Toinen kysymys, tukisitteko sitä, että Junckerin suunnitelmassa erityisenä prioriteettina tuettaisiin kulttuurialaa, luovaa alaa Euroopassa? Olimme ällistyneitä siitä, että tätä alaa ei nähty prioriteettina. Kolmas kysymykseni. Puitte siitä, että meidän on toimittava nopeammin ja aivan oikein osoititte, miten hitaasti toimimme suhteessa – digitaalimarkkinoiden tekniseen kehittymiseen. NIS-direktiivi, tietoverkkoturvallisuusdirektiivi on tärkeä. Mielenkiintoista keskustelua käydään jäsenvaltioissa. Tätä on käyty Yhdysvalloissakin. Jos ajatellaan amerikkalaisten pörssivalvontaa, siellä on hyväksytty sellainen ajatus, että pörssiyritykset voivat taloudellisia tai joutuvat raportoimaan, mitä menetyksiä on tapahtunut tällaisten hakkerointiyritysten kautta. Tämä on johtanut hyvin nopeasti ja suoraan siihen, että yritykset olivat tilanteessa, jossa oli pakko julkaista tietoja siitä, miten muut olivat päässeet yritysten tietoihin käsiksi. Tämä olisi yksi tapa ehkä. Ehkä nopeammin voitaisiin käyttää sääntelyvälineitä. Epäsuorankin toimien voisi olla paljon suurempia vaikutuksia kuin sellaisilla työllä, joita lainsäädännön osalta tehdään. Kiitos sitten, näistä Keli. Kiitoksia. Kiitoksia komissaarille. Ensinnäkin ottaisin esille nämä kopiot kysymykset Olen samaa mieltä Niiberin kanssa, joten turha tässä on enää sitä toista. Sitten näistä taajuuksista. Tajani mainitsi myös verkkovierailun, että ne loppuisivat nyt tämän vuoden loppuun mennessä. Eikö se toteudukaan, koska neuvostossa ei olla asiasta riittävän kiinnostuneita. Tietoverkkoturvallisuudesta, hakkeroinnista, vakoilusta – Kymmenen vuotta ollaan jäljessä aikataulusta, saadaanko aikataulu kiinni? Tämä aluehan kehittyy kovin nopeasti ja jos, onko siellä vaikutuksia vapaalle avoimelle internetille, jonka kaikki haluaisimme? Mihin toimenpiteen täytyisi ryhtyä, jotta voitaisiin turvata kansalaisten oleminen ja samalla voida hyödyntää internetiä automaattisesti ohjautuvat autot, jos niitä hakkeroitaisiin, niin aiheuttaisiko se täyden kaauksen tiellä? Mrs. Kiitokset. Sitten edustaja Sanders. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnä kiitän komissaari Oettingeriä kiinnostuksesta, ja tähän on eh, esittänyt mm, raja-alueille minä tulen Elsassin alueelta. Meillä on yli 60 000 rajatyöntekijää, jotka siis päivittäin ylittävät rajan mennäkseen töihin. Ja tämä tietysti vaikuttaa matkakustannuksiin, infrastruktuuriin ja muihin asioihin. Ja komissari, puhuitte, että tarvitaan rohkeutta Nimenomaan kun puhumme näistä verkkoviralumaksuista, onko tästä jotain tarkempaa sanottavaa, jonkinlaisia ehdotuksia, jotain konkreettisempaa, kun teille esiteltiin myös kysymys verkkovierailusta muiden kollegoiden taholta. Toinen kysymys liittyy Eh, digitaalisen yhteiskunnan kehittymiseen ja investointeihin siihen. Jotta voimme kehittää digitaalisen yhteiskunnan, tarvitaan eh, juridinen perusta, tarvitaan pääomaa, investointeja, mutta minusta tarvitaan tietynlaista mielentilaa, kun puhumme paljon yrittäjyydestä ja yritysten perustamisesta. Miten me voisimme eh, saada syntymään tällaisen digitaalisen hengen, ja mielentilan yhteisöihin ja ihmisiin näin yleisemminkin. Kiitän. Paljon kiitoksia edustaja. Sitten seuraavaksi. Pani komisarzu, bardzo przejrzyście. Kiitoksia komissaari. Hyvin erittäin hyvällä tavalla käsittelitte näitä ongelmia, jotka aiheuttavat ongelmia digitaalisessa unionissa. Haluaisin lisätä tähän yhden asian, joka koskee digitaalisten taitojen eroavaisuutta eri yhteiskuntaryhmien välillä. Ja se merkitsee uutta syrjäytymistä sukupolvien välillä, myös alueiden välillä. Ja joskus on myöskin kysymys siitä, että se aiheutuu taloudellisista syistä. Me emme saa siis rakentaa digitaalista yhteiskuntaa kiinnittämättä huomiota siihen, että meidän täytyy jatkuvasti kasvattaa tietotekniikkataitoja joka ikisessä ikäryhmässä, varsinkin vanhojen joukossa. Toiseksi, voisitteko hyvä komissaari kertoa meille TTIP-sopimuksen salaisuuksista. Yksi koskee tekijänoikeuksien suojaa ja sitten yksilöiden vapautta ja tietotekniikan kosmista. Edustaja Toijer seuraavana meidän varapuheenjohtajamme. Presidente, eh, signor commissario, prezzo molto. Kiitos puheenjohtaja, komissaari. Olen kiitollinen siitä, että haluaisit toisen eh, neuvottelumandaatin vielä radiotaajuuksista neuvottelemiseen. Ei pidä vielä mm, päästä irti ja luovuttaa, vaikka neuvostossa kanta onkin jumissa. Olemme keskustelleet parlamentissa asiasta jo jonkin aikaa ja meistä tuntuu, että lisäarvoa on saatavissa, jos lähestymistapamme on koordinoidumpi erityisesti eh, rajat ylittävissä radiotaajuuskysymyksissä kyseessä ei ole pelkästään taloudellinen elinkelpoisuus, vaan mielestäni se on tärkeää teknisestä, poliittisesta mm, ja muistakin näkökulmista, ja siksi tätä radiotaajuusasiaa pitäisi viedä eteenpäin. Ja on hyvä, että saisitte sille toisen mandaatin nettineutraalius. En ole ihan täysin ymmärtänyt kaikkia niitä esimerkkejä. Ymmärrän kyllä tieturvallisuuden ja tämän automaattisen autojen ohjautuvuuden ja niin edespäin, mutta Tämä on vähän kuin tällainen universaali palvelu, yleishyödyllinen palvelu, mutta en ole ihan varma, pidämmekö sitä mielessä. Ajattelemme palveluita, joita käytetään erityispalveluina, jotka itse asiassa äh, käyttävät hyväksi jo internetissä vapaasti saatavilla olevaa tietoa. Äh, olette tietenkin oikeutettuja näihin esimerkkeihin, mutta mielestäni tässä ei puhuta netrineutraaliudesta, vaan yleishyödyllisistä palveluista. Tietenkin kaikki haluamme välttää ähm, onnettomuuksia ja saada parempaa sairaanhoitoa ihmisille ja parantaa heitä, mutta minä puhun erityyppisistä palveluista, joista maksettaisiin. Mitä tulee verkkovierailuihin, minusta teidän pitäisi vastustaa tässä komission pitää kolmikannassa pelata kerrat korttinsa oikein, koska tämä on nyt jo laahannut useita vuosia. Kiitokset tästä. Sitten edustaja Niisterloi. wel. kort, um, Kiitoksia. Täällä oli jo kysymyksiä esitetty infrastruktuurista tai todellisista investoinneista. Ja minulla on kysymys siitä, että onko teillä näkemyksiä mahdollisuudesta hyödyntää yksityistä pääomaa investointiin. Ensin meillä tämä Verkko Eurooppa-aloite, miljardi. Siinä Euroopan unionin rooli on aivan selkeä. Ja sitten meillä on Junckerin investointisuunnitelma, kuten täällä aikaisemmin on sanottu. Onko teillä analyysiä siitä, mitä mahdollisuuksia tässä on olemassa? Tiedättekö, että kun lainat myönnetään, niin täytyy maksaa takaisin ja niin, poi, niin poispäin. Ja nämä uudet verkostot, nopeat verkostot, 5G ja muut, että onko se sellainen malli, joka maksaa itsensä takaisin? Onko teillä siitä lukuja vai sanotte, että katsotaan, mitä tässä nyt sitten tapahtuu? Thank you very much, colleague. And Madame Werner. Kiitos. Sitten edustaja Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisa herra Oettinger. Nyt puhutaan paljon älykkäästä teollisuudesta, integroidusta teollisuudesta ja teollisten arvon lisäketjujen noteraminen nähdään uutena mahdollisuutena, kun halutaan uudelleen teollistaa Eurooppa. Tekin piditte tätä tärkeänä ja suuri osa tätä teidän järjestämään konferenssia käsittelee tätä aihetta. Mutta jos katsotaan yksityiskohtaisemmin, niin pitäisi olla kolme edellytystä, jotta voitaisiin edetä tässä. Kattava, kestävä, laajakaista, infrastruktuuri, se, että uskotaan tietoa turvaan ja että määriteltäisiin samoin käsitteet, jotta koneet riippuvat riippumatta siitä, kuka on valmistaja, voivat verkossa olla yhteydessä toisiinsa. Ensimmäiset kaksi kohtaa löytyvät Junckerin suunnitelmasta. Tietosuojauudistus hankkeesta ja komission työohjelmasta, mutta tuota kolmatta kohtaa ei sieltä näe, mitä Eurooppa voi tehdä, jotta luotaisiin standardeja teollisuudessa lennolla. Kiitos. Of course, we are short of time. You see it quite visibly. Aika on tiukalla. Viisi minuuttia sitten meidän olisi pitänyt jo lopetella. Komissaari ei pystynyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti, mutta voimme pyytää teitä nyt, koska tämä on niin mielenkiintoinen aihepiiri, niin äh, pyytää teitä tulemaan tänne uudestaan. On välttämätöntä keskustella tästä asiasta vielä enemmän, jos voisitte nyt ehkä Äh, esittää jonkinlaisen loppulauselman, koska meiltä puuttuu tosiaan aikaa. On mielenkiintoista tosiaan ja toivottavasti lähitulevaisuudessa pääsette tänne uudestaan tulemaan. Geben Sie uns für den juncker noch einige... Niin, Junckerin suunnitelman osalta tarvitaan vielä vähän aikaa, jotta asiantuntijoiden ja Kataisen kanssa voidaan katsoa, mitkä ovat parhaat mahdollisuudet, että voidaan edistää hyvää infrastruktuuria. Tähän tarvitaan selkeät kompetenssit. Toimivalta jaetaan, mitä tekevät, te, tekee Euroopan unioni, mitä jäsenvaltiot, alueet, kunnat ja mitä telekom-alana. Tämä on investointitarvetta, jota on satoja miljardeja. Maaseutualueella ilman tällaista vipuvaikutusta ei päästä riittävän nopeasti eteenpäin, koska asiakkaiden lukumäärä ei ole riittävä ajatellen tuottoa tulevaisuudessa. Digitaaliset sisämarkkinat. Kollega Ansip ja jotkut kollegat kanssani esittelevät paketin toukokuussa – oikeusasioista vastuussa oleva komission jäsen, kilpailukomission jäsen, teollisuusalasta vastuussa oleva, samoin kuin kulttuuriasioista. Ja minä olen mukana tässä työssä. Mielellämme yhdessä voimme tarjota teille keskustelun mahdollisuuksia yksittäisistä osioista tätä DSM-pakettia digitaalista sisämarkkinoista. Ensimmäinen direktiivi, NIS-direktiivi on ensimmäinen askelemme tietoverkkoturvallisuusalalla. Sitä on nyt tuettava. Se luo nyt vain alustan ensimmäisen paketin, jotta voidaan huolehtia avoimuudesta, tiedotusvelvollisuudesta, tietojen vaihdosta. Mutta lisää on oltava luvassa, koska tarvitsemme eurooppalaisia standardeja tietosuojan osalta. Sitä varten Euroopan teollisuudessa on olemassa hyviä yrityksiä, jotka voivat luoda tekniset mahdollisuudet korkean tasoiselle tietosuojalle. Näen tässä myös mahdollisuuksia siis Euroopan teollisuudelle. Mainitsitte Hesasin alueen. On totta, että infrastruktuuri ei saa pysähtyä valtioiden rajoille. Siksi Junckerin suunnitelmassa pitäisi mahdollistaa se, että parannetaan näitä verkkoja. Jos Strasbourgilainen voi tehdä tarjouksen Schwarzwaldin osalta, hän saa muutosehdotuksia tekemään ehdotuksen ja saa sitten lisää vaatimuksia. Tämä kaikki on hoidettava nopeasti. Eli rajat ylittävästi on voitava toimia yhtä nopeasti. Ja rinnakkaista verkkojen keittämistä, jos ajatellaan tällaisia talousalueita, joita on olemassa rajat ylittävästi. Ja verkkovierailuista vielä, jos Strasbourgista soittaa Bordeauxhon, niin tämä on paljon edullisempaa kuin Strasbourgista Keeliin. Tämä ei saisi olla mahdollista. Strasbourg Keel, tämä on paljon lyhyempi matka ja kustannukset ovat siksi alhaisemmat kuin Strasbourgista Bordeauxon. Miten telekomyritykset ymmärtävät tämän verkkovierailumaksun? Mahdollisimman nopeasti meidän pitäisi digitaalisten sisämarkkinadirektiivin kautta päästä eroon tällaisesta. Voin luottaa tässä varmasti parlamentin panostukseen, jotta saataisiin tyydyttävä ratkaisu neuvoston kanssa tämän vuoden kuluessa. Lopuksi On tärkeää, että internetissä määritellään sanat, käsitteet selkeästi, jotta voidaan ymmärtää toisiamme verkon kautta. Me olemme valmiita myöskin lähtemään tähän keskusteluun, koska meidän on huolehdittava sitä, että infrastruktuuri toimii, mutta myös kielellisesti pitää asiat määritellä, kun on kyse automaattisesta tiedonvaihdosta eri koneiden välillä. Kiitos oikein paljon. Kiitos, hyvät kollegat. Ei ollut tietenkään mahdollista vastata kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti, mutta hyvin paljon tässä äh, tuli komissaari pani merkille mm, muistinpanokirjaansa kaikki nämä ja hän varmasti tulevaisuudessa tulee sitten ähm, pian kertomaan meille lisää näistä asioista, koska Itre haluaa olla läheisessä yhteydessä ja säännöllisesti vaihtaa näkemyksiä. Tämähän oli jäsennelty vuoropuhelu nimeltään Euroopan komission ja parlamentin välillä. Me aloitimme tässä jotain hyvin tärkeää, uuden mekanismin. Kiitokset jälleen kerran, hyvä komissaari. Yeah, okay. Thank you. <clears throat> Eh, eh, next point. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on hyvin tärkeä. Sen, joka komissaari Oettingerkin otti esille. Junckerin investointisuunnitelmapaketti näkemysten vaihto. Haluaisin kertoa teille, selittää hiukan. Tämä on hyvin tärkeää, nimittäin tämä on ensimmäinen näkemysten vaihto. Meillä on kiire tällä kertaa, koska meidän pitää saada kaikki yhdessä kolmikannan kanssa kesäkuuhun mennessä tänä vuonna. Eli neljä kuukautta tässä on aikaa. Mutta seuraavan Strasbourgin istunnon aikana järjestetään ylimääräinen ITREN kokous 9.3. maanantaina kello 19.30-21.32 tuntia siis käytetään äh, vain ja ainoastaan siihen, että keskustelemme eurooppalaisesta strategisten investointien rahastosta kaksi tuntia maanantai-iltana Strasbourgissa 9. maaliskuuta ja sitten vielä seuraavana päivänä tiistaina 10. maaliskuuta kello 17.30-19.30, 17.30-19.30, toistan siis vielä lisää kaksi tuntia käytetään epäviralliseen ITRE-valiokunnan kokoukseen yhdessä Kataisen ja komissaari Moidasin kanssa. Molemmat heistä tulevat paikalle silloin. Tarkistusten jättöaika perjantai 13. maaliskuuta ei ehkä riittävästi aikaa, mutta ehkä me selviämme. Tänään haluan käyttää tämän ajan ensinnäkin siihen, että esittelijämme saa esittää näkemyksensä ja varjoesittelijät, ehkä joskus koordinaattoreita, käyttävät lyhyet puheenvuorot. Tämä on tärkeintä tälle päivälle, näkemysten vaihto siis, ja meidän täytyisi nyt kuunnella esittelijää ja varjoesittelijöitä ja myös tietää Euroopan komission kanta tähän. Se on hyvin tärkeää. Meillä on, niin kuin näette tuosta, 34, 35-40 minuuttia. Edusta Katlin äh, van Blem, joka on tässä esittelijänä, saa käyttää aloituspuheenvuoron viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. I'll try to do that and, uh... Selvä, yritän hoitaa tämän ja kiitoksia kovasti nämä muut aikarajat, joita meillä on keskusteluun, koska on tärkeää, että kaikki voivat olla mukana ja aikarajat ovat todella tiukkoja myös minulle esittelijänä. Minulla ei ole mietintöä vielä. Olen vasta kuunteluvaiheessa ja tämä ensimmäinen näkemysten vaihto ja paljon kahdenvälisiä kokouksia seuraavien päivien aikana, jotta varmistaudutaan siitä, että saamme hyvän pohjan. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että me, toivottavasti voi puhua koko valiokunnan nimissä, että me kannatamme tätä aloitetta ja pyysimme kattavampaa ja kestävämpää EUn investointipolitiikkaa jo pitkään. Olemme siirtyneet siitä, että tehdään pelkkoja säästöjä, investoidaan EU-ssa, investoidaan todelliseen reaalitalouteen – Jotkut sanovat, että tämä investointisuunnitelma tulee liian myöhään ja sitä on liian vähän, kuitenkin parempi myöhään kuin en milloinkaan, minä sanoisin. Ja on tärkeää, että meidän valiokuntamme varmistautuu siitä, että tämä investointisuunnitelma ei mene alkuunsa ohi. Pyrin teille jäsentelemään tässä seuraavan muutaman minuutin ajan näitä kolmea tärkeää aihetta, jotka ovat oleellisia meidän valiokunnallemme. Mehän olemme valiokunta, joka antaa näkemyksen säännön 54 nojalla Eli meillä on yksinomainen toimivalta. Ja ainakin tässä alustavassa mietinnössäni niin keskityn tähän yksinomaisen toimivaltaan. Sitten on toisia, jotka keskittyvät muihin asioihin. Tärkeät asiat mielestäni ovat ensinnäkin se, että ensinnäkin taataan, että Suunnitelman rahoitus toimii niin, että rahat tulevat Horisontti 2020 ohjelmasta, joka on oleellinen tälle komitealle, mutta samalla myöskin Euro- verkkojen Eurooppa-aloite, joka on tärkeä myöskin infrastruktuurirahoituksessa niin, että se ei vaikuta tai vaikuttaa mahdollisimman vähän Euroopan tutkimus- ja energiasuunnitelman olemassaolon. Toiseksi taataan se, että rahat ja takuut rahastossa käytetään oikealla tavalla. Pelkkä investointi ei ole riittävä. Kysymys on missä, milloin ja mihin investoidaan lisäinvestointeja, sellaisia, joita muuten ei toteutettaisi. Sellaisia, jotka eivät luo pelkästään voittoa, vaan myöskin voittoa yhteiskunnalle, lisää työpaikkoja, alueellisen talouden vahvistumista ja myöskin ympäristö- ja ympäristökysymysten vahvistumista. Samalla taataan se, että oikealla tavalla taataan myös Euroopan parlamentin mahdollisuudet valvoa tätä ympäristöä. Ei rahoja tule syytää pelkästään rahastoon ja sitten ei kyetä valvomaan sen käyttöä. Ja sitten nämä nimenomaiset kysymykset, jotka koskevat komissiota. On tärkeää, että joitakin kysymyksiä otetaan esille. Meillä on paljon niitä ennen kuin voimme todellakin kirjoittaa mietinnön. Mistä rahat tulevat? Parlamentti ja varsinkin, vaan myös muut MEPit tässä valiokunnassa työskentelevät kovasti sen eteen, että saataisiin aikaiseksi tasapaino Horisontti 2020 ohjelmassa. Hyvinkin tiukka tasapaino teollisuuden, pk-yritysten, tutkimusyhteisöjen, jäsenvaltioiden ja kansallisten alustojen välillä. Ja minua huulettaa kovasti tänään, ja uskon, että monia kollegoita täälläkin, huolettaa se, että se tasapaino, joka saatiin nyt uuden asetuksen myötä, nollautuu uusi tiedonanto esimerkiksi, joka koskee energiaunionia, kannattaako se, kun samanaikaisesti investoinnit tämän unionin taustalla vaikkapa parempiin varastointimahdollisuuksiin estyy? Minua siis huolettaa se, että vanha tasapaino purkautuu horisontti 20-20. siitä syystä meidän tulisi katsoa muita mahdollisuuksia rahoittaa tätä hanketta. Onko mahdollisuus käyttää myös muita ylijäämiä tai muita budjettitekniikkoja? Ei minä ole mikään budjettiasiantuntija, joten käyn tässä pelkästään komission puolen, vaan myös parlamentin ja komission asiantuntijoiden puoleen, jotta nämä voisivat auttaa meitä jos voimme käyttää vähemmän rahaa horisontti 2020 ohjelmasta, niin siinä tapauksessa meillä nyt jo on huomattava askel astettu eteenpäin niiden ihmisten kohdalla, jotka työskentelevät tällä alalla, jotka ovat kovin huolissaan. Tämä on siis ensimmäinen kysymykseni. Onko vaihtoehtoja horisontti 2020 tai sen osalle? Niin millä tavalla se hoidetaan? Toiseksi, mikä on näiden ehdotettujen leikkausten vaikutus ja perusperiaatteiden vaikutus horisontti 2020 verkkojen Eurooppa-aloitteeseen? Meneekö raha EPSiin? Exactly did the commission? Ja millä tavalla komissio sitten päättää leikkauksista horisontti 2020 esimerkiksi? Jos äh, tässä käyttää tätä vivutusargumenttia, niin millä tavalla sitten perustellaan perustutkimuksesta leikattavia varoja, kun ne kaikki tietävät, että me emme koskaan näistä rahana uudelleen. Eikä siellä voida hyötyä EFSin vivutusvaikutuksista. Ei se ole perustutkimuksessa mahdollista. Ja miksi komissio leikkasi tämän äh, teollisuuden johtajuusluvun ja miksi taas otettiin pois osioita EFSistä, kun selkeästi siellä ollaan lähempänä EFSiä kuin perustutkimus. Nämä vastaukset ovat tärkeitä meille, jotta voimme katsoa tätä uudelleen tasapainottamista eri sektoreiden välillä. Ja toinen kohta, yritän mennä vähän nopeammin eteenpäin. Mistä rahat tulevat ja millä tavalla asia tulisi hoitaa. EFSI-ehdotus selkeästi sanoo, että nämä ehdotukset, niiden tulisi olla yhdenmukaisia unionin tavoitteiden kanssa. Se on erittäin tärkeää meidän valiokunnallamme, jos katsotaan näitä eri jäsentelyitä. Esimerkiksi digitaaliyhteiskunnasta vastaava komissaari otti tämä juuri esille. Jos katsotaan kaikkea tätä, niin me olemme se valiokunta, joka nimenomaisesti näitä kysymyksiä käsittelee. Ensinnäkin tämä lisäarvo. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että EPSI-tuen ei ole sellaisia investointeja, joita olisi investoitu joka tapauksessa. Se yhtäältä johtaa riski sosialisointiin ja voittojen yksityistämiseen. Sitähän me emme halua. Emme me siitä syystä anna rahaa budjetistamme EFSille. Toiseksi tärkeämpää on myös johdonmukaisuus unionipolitiikan kanssa, mikä selkeästi mainitaan artiklassa 5, jossa meillä on yksinomainen toimivaltuus Erityisesti haluaisin todeta, että tässä on kyseessä ympäristönmuutos, ympäristöpolitiikka, juridisesti sitovat tavoitteet, joiden suhteen halusimme olla kiunnianhimoisimia ilmanlaatudirektiivi, seitsemäs eurooppalainen toimintaohjelma ja niin poispäin. Se, mitä minun mielestäni meidän täytyy tehdä, on se, että meillä on selkeä tuo ohjenuorat, että korvamerkitään näitä rahoja tai rajataan ne tiettyyn käyttöön. Varmistaudutaan siitä, että EU-politiikka nojaa näille kaikille eri aloille. Ja nyt pääsen tähän viimeiseen kohtaan, hallinto. Se on oleellista meidän valiokunnallemme, mutta myös monille muille. Meillä on tämä ohjauskomitea ja investointikomitea, joka on erityisen tärkeä. Se tarvitsee oikea asiantuntemusta, jotta se voisi vastata näihin tavoitteisiin, joita on asetettu siitä syystä on tärkeää katsoa nimenomaan näitä asiantuntijoita, ketä he ovat, ovatko he monialaisia, kykenevätkö he tekemään oikeita päätöksiä. Siitä syystä on erityisen tärkeää, että parlamentti on mukana valvomassa EFSin täytäntöönpanoa ja että kerran vuodessa palataan tälle, tämän valiokunnan piiriin ja annetaan joku kertomus, niin se ei kyllä ole riittävää. Meillä on myös kokemusta aiemmin tutkimus- ja kehitysohjelmista. Ja meidän tulee hyödyntää tuota aiempaa kokemusta, jotta voidaan varmistua siitä, että EFSin hallinnointi ensinnäkin toimii. Ja meidän me ole päättää yksittäisistä hankkeista, mutta meidän tulee varmistautua siitä, että prioriteettimme ovat oikeassa paikassa ja että ne hoidetaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. Kiitokset. pystymme selviytymään. Emme ehkä ihan ajallaan, mutta oli hyvin mielenkiintoista ja välttämätöntä sanoa kaikki, mitä sanoitte. Ehkä minun pitää vielä jotain lisätäkin tähän, pahoittelen. Nämä ovat muodollisuuksia, mutta tärkeitä. Sitä budjettivaliokunta ja ekonvaliokunnat ovat tässä vastuuvaliokuntia – ja äh, säännön 55 mukaisesti. He, se ovat siis siellä ylimpänä listalla. Me olemme, kuten edustaja sanoi, meillä on artiklan 18 mukaan horisontti 2021 yksinomainen ähm, toimivalta ja artikla 19 ähm, verkkojen Eurooppa meillä on herrasmies sopimus Kramerin kanssa, joka johtaa TRAN-valiokuntaa, että voimme sopia siitä, miten leikkaamme artiklan 19 tässä, koska meillä on yksinomainen vastuu molemmissa valiokunnissa artiklan 19 osalta. Se on hyvin tärkeää. Ja artikla 52, tavoitteet, EFSAn tavoitteet, niin kuin edustaja sanoi, mihin tarvitsemme kaikkea rahaa. Tietysti hallinto on aika uusi asia ja tulee olemaan tulevan kahden vuoden aikana hyvin paljon tapetilla. Tässä oli siis muodollisuudet. Sitten varjoesittelijät. Ensinnäkin herra Heller EPPstä. Ehdotan, mm, mitä kello nyt on? Ehkä kolme minuuttia olisi sopiva, ei enempää ainakaan. Kolme minuuttia, onko mahdollista? Hyvä. Having been the, the rapporteur together with... Koska olin yhdessä eh, Teresan kanssa Horisontti 2020 mm, asiassa, niin haluaisin saada tähän vähän lisää energiaa. Laitetaan tämä markkinoille ja siellä vipuvaikutus toimii. Ei se ole totta. Tärkeintä, tärkeimmät asiat ensin. Jokainen miljardi, joka leikataan horisontti 2020, me menetämme 30 miljardia lisäarvoa li, liike-elämästä. Nämä ovat empiirisiä, todellisia lukuja menneisyydestä. Ei niin, etteikö vivutusta olisi horisontti 2020 jäsenvaltioissa. 2013. Tämä on, tässä on melkein yhtä paljon vivutusta kuin Junckerin suunnitelmassa. Junckerin suunnitelma ei tule toteutumaan, koska nyt me laskemme odotuksiamme, että 1213 me eh, laskemme tällaisen puhtaaseen pääomaan ja laskemme, että kaikki infrastruktuurihankkeet eivät ole saatavilla yksityisille investointeille. Osa niistä on, osa ei. Erityisesti kysymyksissä, missä ei ole tällaista taloudellista etua. Toinen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä poliittisesti, jos me leikkaamme 2,7 miljardia, se tarkoittaa 10 800 innovatiivista pk-yritystä keskimääräinen raha, jonka he saisivat horisontista, he eivät saakkaan. Valtava määrä erinomaisia tutkijoita ja tiimeineen eivät saa rahoitusta ja useita hankkeita, joissa teollisuus on mukana, ei rahaa. 2750 Marie Curie-opiskelijaa, ei mitään rahoitusta. Me emme siis puhu ohjelmasta, millä ei olisi vipuvaikutusta. Ohjelma, jonka voisi vain leikata vuosittain ja jokainen mm, tekee omat esityksensä budjetista. Me puhumme nyt substanssista, että leikkaamme, vähennämme innovaatiota Euroopassa mikä voisi sitten saada aikaan tällaisen rakenteellisen keskustelun? Onko meillä vaihtoehtoisia rahoitusmekanismeja? Kyllä, meillä on suoritusvaraus, meillä on äh, alisuoriutuvia rahastoja, alikäytettyjä rahastoja. Meillä on paljon ilmaa Euroopan budjetissa ja helppo keino olisi ollut että sanoa, että leikataan innovaatiota, pari tutkijaa sinne tänne, ei väliä. Mutta 100 prosentista, jos 80 prosenttia elossa olevista Nobelin palkinnon saajista mm, pyytävät, että ei dramaattisesti leikattaisi innovaatiota Euroopassa, koska sillä on dramaattiset vaikutukset tut- kasvuun ja, ja työpaikkoihin. Heidät, heitä olisi kuunneltava ja otettava vakavissaan. Meillä pitää olla myös väliaikaisarviointi. Me teimme tämän muidenkin kanssa 50 miljardia, mitä väliä sillä on, se on se kysymys. Meidän pitäisi varmistua siitä, että meillä ei nyt näistä instrumenteista ole joukkopakoa. Se olisi järkevää myös äh, finanssimarkkinoiden kannalta. Meillä täytyy olla tällainen väliaikaistarkistus. Se on tehty kaikkien rahoitusinstrumenttien kanssa aikaisemminkin. Väliaikaisraportissa ei anneta kokonaisrahasummaa, periaatteessa voidaan antaa, mutta väliaikaisraportissa eivät he tällaisia miljardeja käytä puolen väliin ohjelmaa mennessä. Eli onko se, mitä nyt lainsäädäntöaloitteessa kuvattuna se todellinen asian ydin. Täällä komissaari istui ja sanoi digitaalista infrastruktuurista jotain. Annetaan vähän lisää aikaa, neljä, kuusi viikkoa sille, että osastot voivat varmistaa, miten tämä tulee toimimaan. Me to- työstämme nyt lainsäädäntöaloitetta ja meillä on meneillään olevia keskusteluja neuvoston komission, eh, anteeksi, komission ja epäviral- epäsuorasti myös neuvoston välillä ja IAPin kanssa. Ja me olemme tässä poissuljettuja. Olisi tärkeämpää se, että me ottaisimme tässä substanssin asian ytimen eh, tähän lainsäädäntöaloitteeseen, ettemme säädä tällaista epämääräistä lainsäädäntötekstiä, jossa on vastaamattomia kysymyksiä jos kysymys on lainsäädäntöesityksestä, sen pitäisi olla se substanssi asian ydin koko esityksessä ja tämä suunnitelma pitäisi olla siinä. Tai sitten tehdään delegoitu säädös, joka on se vasta se toiseksi paras vaihtoehto, koska silloin se on kyllä tai ei ja sitten meitä, meidät pannaan sitten seinää vasten. Meidän täytyy saada myös korvamerkintöjä tänne se voi olla jotain lukuja tai että määritellään painopistealueet tietyllä tavalla ja näin pysymme myös artiklassa 55, koska prioriteetti on meillä. Ja viimeinen kommentti vielä. Meidän kannattaisi liittyä yhteen TRAN-valiokunnan kanssa. Me emme halua äh, kannibalisoida tätä mm, horisontti 2020. Se on yhteinen ponnistus Keskustelun taso budjettivaliokunnassa ja Ekon valiokunnassa oli hyvin epäkonkreettista. Meidän pitäisi nyt, nyt työstää tällaista mm, konkreettisempaa lähestymistapaa, ettei puhuta niin kuin äh, valkoinen nainen mustien miesten baarissa ja se huomio, mitä sillä äh, saadaan aikaan ja mitä tältä naiselta odotetaan. No niin, puheenjohtaja keskeyttää Kuka tahansa odottaa mitä tahansa tästä, eh, tältä ehdotukselta. Meidän ei pitäisi odottaa mitään abstraktia, vaan meidän olisi työstettävä näitä yksityiskohtia, koska piru piilee niissä. Instrumentin pitäisi olla hyvin samantyyppinen, mutta vipuvaikutus on jo olemassa. Kiitos. Mm, Paljon kiitoksia, Christian. Tämä blondi tai siis vaalea nainen. Tästä voimme jatkaa keskustelua sitten kokouksen jälkeen. Se voi käydä mielenkiintoiseksi. Seuraavaksi edustaja Grobarczyk. I would like to concentrate only on the detail. Minä haluaisin keskittyä yksityiskohtiin. Meille tärkeää on Euroopan uudelleen teollistaminen, erityisesti tasapaino idän ja lännen välillä, niin että maasta muut muutto idästä länteenpäin loppuisi. Siksi haluaisimme keskittyä moniin aloihin, erityisesti raskaaseen teollisuuteen, tietoteknologiaan ja myöskin merialaan. Toiseksi Edullinen ja riippumaton energia on tärkeää, että voimme kilpailla Yhdysvaltain kanssa erityisesti edullisen energian osalta. On tärkeää silloin käyttää omien maiden energialähteitä, perinteisiä, vähemmän perinteisiä energialähteitä. Ja riippumattomuus on tärkeää erityisesti itäisiltä energian toimittajilta toimittajiin nähden ja yleensäkin maailmassa. Kiitos. Now will be colleague De Backer. Sitten De Backer Alden puolesta. Chair, um... Kiitos puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin sanoa, että olen kolmen edellisen puhujan kanssa on samaa mieltä tästä analyysistä. Ensinnäkin, mistä rahat tulevat. Minusta on aivan selvää, että poliittinen päätös on tehty käyttää niitä varoja, jotka ovat komission käytössä, jotta voitaisiin välttää neuvoston tai jäsenvaltioiden kanssa käytävät poliittiset taistelut. Se oli he, helpoin tie, mutta oliko se paras tie? Täällä jo vähän vihjattiin siihen, että EU-budjetissa on muitakin reservejä, joista ehkä löydetään mielenkiintoisia rahoituslähteitä. Eli meidän täytyy tässä suhteessa myös varmistautua siitä, että ehkä voimme löytää myös muita lähteitä ja pitää verkkoja Eurooppaa ja Horisontti 2020 mahdollisimman koskemattomina. Ja kuka tämä raha sitten käyttää? Asetuksessa on hyvin selvää, että se on Euroopan investointipankki, joka sen käyttää ja hoitaa tämän strategian. Samalla meidän täytyy olla tietoisia siitä, että EIP on selkeästi sellainen instituutio, joka usein korvaa näitä hankkeita ja investointirahasto sitten taas sen pitäisi kyetä stimuloimaan korkeariskistä investointeja. Voidaanko joku muu malli löytää jonka avulla voidaan varmistautua siitä, että raha suuntautuu reaalitalouteen oikeisiin hankkeisiin oikeiden yksityisten kumppaneiden kanssa, jotka tietävät, mitä tuolla kentällä pitää tehdä. Investointirahastot, jotka esimerkiksi tuntevat pk-yritysten paikallisen tilanteen tai yliopistojen ja tutkimuskeskusten välisen yhteyden. Meidän tulee todellakin pohtia sitä, millä tavalla nämä takuujärjestelyt hoidetaan. Ja samalla huolehditaan siitä, että yksityiset investoijat osaavat asian hoitaa. Ja samalla ei ole järkeä siinä, että, että ihmiset eivät näitä asioita tuntisi, näitä asioita riittävästi tuntisi. Samalla meidän täytyy katsoa myös sitä, että saamme kehiteltyä erilaisia strategioita. Niitä on kehitetty äh, Horisontti 2020 ja Verkko Euroopan aloitteessa. Miksi kaikki pitäisi nyt tehdä uudelleen? Meidän täytyykin pohtia sitä, Minä tavalla voidaan varmistautua siitä, että ne suuntaviivat, joita on annettu ja joista on neuvoteltu sekä Verkko Eurooppa että Horisontti 2020 aloitteesta, voivat jäädä mahdollisimman koskemattomiksi. Siellä jos aiotaan ottaa rahaa, varsinkin tuolta apurahapuolelta ja laittaa ne sinne investointipuolelle, niin kukaan ei kykene sitä selvittää, eikä sitä ole mahdollistakaan selventää, millä tavalla perustutkimukseen suunnatut apurahat nyt otetaan käyttöön rahastossa, jossa niitä tuetaan uudelleen perusraha- perustutkimusta. Näin ei tule ikinä tapahtumaan. Kolmanneksi, ja mikä tämä strategian pitäisi olla, millä tavalla voidaan parlamentin puolelta varmistautua siitä, että meillä on riittävästi valvontaa, riittävästi hallinnointia. Ja ne suuntaviot, joita meille annetaan, niiden täytyy olla paljon tiukemmat. Ja sitten se, millä tavalla tätä budjettia hyödynnetään, kysymys komissiolle. Onko mahdollista EU-budjetista ottaa tämä kaikki ehkä könttä, ei ehkä könttäsummana, vaan ehkäpä silloin, kun sitä tarvitaan. Ehkäpä se on rahana mahdollista ja silloin siitä voidaan hyödyntää sekä verkko Euroopassa että horisontti 2020 sen aikaa, kun se odottelee. Lopuksi kysymys tuosta strategiasta. Sellaisenaan täytyy olla varovaisia sen suhteen, että ei mennä liian pitkälle. Täytyy myös valmistautua siitä, että annetaan riittävät suuntaviivat. Ei voi olla mikä hyvänsä eh, hanke, vaan sillä täytyy olla yhteiskunnallistakin arvoa. Ja tietysti yksityisen sektorinkin täytyy päättää, että haluaako se sitoutua vai ei, sillä jos me valitsemme nämä hankkeet ja yksityisen sektori sanoo, että ei, riskejä on liian paljon tai että ne ei toimi, ne eivät toimi, niin siinä olisi sellainen järkeä. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, varsinkin näissä teknisissä yksityiskohdissa, koska on hyvin helppo sanoa, että me haluamme näitä investointeja, kukaan sitä vastuusta, mutta kysymys on siitä, millä tavalla ne täytäntöönpana niin, että olemme tyytyväisiä että me samalla turvaamme ne investointisuunnitelmat, joita meillä jo on, ja jotta varmistetaan siitä, että saamme aikaiseksi todellista lisäarvoa ja niin, ettei tällä pusketa markkinoilta ulos yksityisiä investointeja. Hyvä, kiitos. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja nyt meidän ajanlasku koneemme on rikki, niin ehkä tarvitsemme lisää aikaa. Me tarvitsemme varmaan enemmän investointeja Euroopan parlamenttiin. Ihan eri juttu, mutta minä lasken nyt oman kelloni pohjalta. Pysäytän puheajan noin kolmen minuutin jälkeen. Seuraavaksi kollega Turmes. Minä pidän siitä, että kello ei käy, kun puhun. Ensinnäkin totta kai on pohdittava, mistä rahat saadaan. Meidän pitää puolustaa sitä, mitä on saatu aikaiseksi, mitä me saimme aikaiseksi horisontti 2020 neuvotteluissa. Neuvottelimme kaksi ja puoli vuotta. Ja nyt hiljaisella tapaa suoraan tapetaan tämä neuvottelutulos. Ja kuten Kristian sanoi, kyse on aidosta innovoinnista Euroopassa toiseksi. Meidän on saatava kriteerit, jotta voidaan selkeästi esittää, mitä halutaan priorisoida. Selkeä eurooppalainen lisäarvo on tarpeen ja lisäksi meidän on tietyllä tapaa myös suojeltava hyviä innovoivia välineitä, Innofin esimerkiksi. Ei ole järkeä nyt tappaa tuota välinettä. On kerätty kuuden vuoden ajan kokemusta. Se on nykyään Innofin. Ja nyt tietenkin toivotaan, että hätäilemällä saadaan jotain parempia tuloksia. Näin ei todellakaan tule käymään. Katlen kovasti tuen tätä, että suojataan tai korva merkitään tietyt varat. Se on kuitenkin yhdistettävä toiseen asiaan. Se on lähellä teidän ajatuksenne. Loppujen lopuksi ne hankkeet, joita esitetään, ovat riippuvaisia kovasti teknisestä tuesta, eli taistelua käydään siitä, onko kaikki teknisen tuen varat nyt keskitetyt esimerkiksi Euroopan investointipankin tai saadaanko rahaa esimerkiksi yliopistoille, jotta yliopistot voivat maksaa jollekin bisnesenkelille tai muulle, jotta saataisiin ideaa kehiteltyä, vai hallinnoidaanko tämä kaikki keskitetysti? Kaksi tekijää tarvitaan, että saadaan hyviä tuotteita, eli korvamerkintä ja toisaalta on huolehdittava siitä, että osa teknisen avun rahoista – käytetään keskeisten rakenteiden ulkopuolella. Kyllä, keskeisen rakenteen osalta pitää olla myös teknisen avun rahaa, mutta myös toisaalla. Esimerkiksi niin, että kaupungit voivat yhdistää suurempia hankkeita sellaisille, sellaisiksi, joille löytyy rahoitusta. Neljäs kohta lopuksi meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun pohditaan mikä on komission strategia. Minusta tuntuu, että poliittinen strategia on helposti ymmärrettävissä. Siellä tehdään työtä neuvoston kanssa komissiosta. Minulle joku sanoi, että neuvosto on jo lähellä sopua. Ja sitten toinen strategia on se, että täällä parlamentissa halutaan sopua budjettivaliokunnan, ei meidän kanssamme, koska tiedetään, että – budjettivaliokunta tavallaan monta kertaa on perääntynyt ja on helpompi neuvottelukumppani kuin meidän valiokuntamme, joten tämä on kysymys meille kaikille nyt. Meidän määräaikamme tarkistusten jättämiselle ja äänestykset hoidetaan liian myöhään tässä pelissä, koska nyt käy niin, että komissio jatkuvasti jäsenvaltioiden kanssa jo tekee sopimuksia – ja sitten se ajetaan läpi meidän budjetti-ihmisten kautta. Ja sitten me teemme hienoa työtä yksityiskohtien osalta, mutta olemme kuitenkin työmme kanssa liian myöhään liikkeellä. Minusta tuntuu, että sihteeristön koordinaattoreiden niiden kanssa, jotka tekevät tätä työtä, meidän on pohdittava sitä, ovatko ehdotetut määräajat ehkä liian myöhään, että todella voisimme vaikuttaa. Kiitos. Next speaker, uh, Seuraavaksi edustaja Reira, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kävi ilmi aikaisempien puhujien taholta esittelijöiden ja varjoesittelijöiden puheissa tuli esiin samat huolenaiheet, jotka kuulemme kerta toisensa jälkeen. Nämä on hyvin ilmaistu. Esittelijä ilmaisi ne hyvin. Kysymys on siitä, mistä rahat tulevat. Ja leikkaukset TK-ohjelmassa 2,7 miljardia, sen leikkaus ja sen leikkauksen vaikutukset. Tässä puhumme ohjelmasta, joka ei ollut hyvin kanavoitu perustutkimusalueisiin, vaan se keskittyi loppuvaiheisiin tutkimus- ja kehityshankkeissa eikä perustutkimukseen. Niinpä puitesopimus tarkoittaa sitä, että suhteellisesti nämä perustutkimuksen alueet kärsivät enemmän. Ja toinen kysymys on sitten, että mihin nämä rahat menevät ja kuka päättää tämän rahan jakamisesta. Se on väistämätön asia ja esitämme tämän kirjallisesti kysymyksenä komissiolle ja neuvostolle. Ja toinen kysymys on sitten tämä rahaston koostumus eri komiteoita, joita se perustaa, johtoryhmää, investointikomiteaa. Kuka päättää painopistealueista, investointisuunnitelmasta, äh, rahan jaosta ja siitä äh, hankkeiden valikoinnista? Tuleeko edustajia tiedeyhteisöstä, asiantuntijoita, rahoitusmarkkinoiden tuntijoita ja niin edespäin? kenen etuja ne rahoitusasiantuntijat sitten ajavat, kun puhutaan siitä, kenelle näitä rahoituksia pitäisi myöntää. Tietenkin he puoltavat niiden etuja, jotka haluavat hyvän tuoton investoinneille. Sehän on osa sitä vivutusprosessia ja he haluavat lyhyen tähtäimen prosessia, mutta se ei ole yhteensopiva sitten taas niiden etujen kanssa, jotka ovat keskeisiä muille tavoitteille, jotka ovat myös osa tätä ohjelmaa. Muita tavoitteita jätetään siis sivuun, jos finanssieksperteille annetaan etusia. Kysymys on siitä, mistä raha saadaan, mihin se käytetään ja kuka päättää, miten se jaetaan. Ja minusta vaikuttaa ihan selvältä, että investointikomitea ja johtoryhmä tai hallitus, he ovat tärkeissä asemassa tässä. Kiitos. Niin tämä Machine was broke. Ajanottolaite meni rikki vain Claudin puheenvuoron ajaksi. Nyt se taas toimii ihan kunnolla. Se oli siis tarkoituksellista. Hyvät kollegat, tässä on muitakin puheenvuoropyyntöjä, minuutin puheenvuoroja. Olkaa hyvä, valmistautukaa. Puhelista suljetaan nyt kysymättä teiltä, minun on pakko sulkea tämä lista nyt. Me saimme pyynnön myös, eh, siis pyysimme tulkeita lisäaikaa. Osa näkee meidät sieltä katorajasta, osa on siellä alemmissa kerroissa, kerroksissa, mutta pyysimme teiltä 10 minuuttia lisäaikaa, eli 20 vaille yksi meidän pitäisi lopettaa. Minuutin puheenvuoroja. Kosunovski aloittaa. Já s mnohými věcmi, které byly řečeny, velmi souhlasím. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Paljon asioita on todettu, mutta haluaisin vain olla samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että tässä on tärkeä kysymysmerkki edelleenkin sen suhteen, millä tavalla verkkojen Eurooppa toimii. Ja yksi miljardi jää vielä yli ja vielä 200 miljoonaa otetaan, joten kysymys on siitä, mihin tämä raha suunnataan. Liian paljon on vielä avoimia kysymyksiä ja olen samaa mieltä siitä, että millä tavalla nämä menetelmät määritellään, sillä Verkon Euroopan aloitteen kohdalla tästä on keskusteltu yli vuoden. Ja nyt meidän pitäisi todella nopeasti sitten määritelmä suunnitelmat siitä, millä tavalla nämä rahat palautuvat järjestelmään. Eli liian monta avointa kysymystä näin suurella rahamäärällä. Bardzo dziękuję. Kto zadał pytanie, jaką strategię ma... Kiitos paljon. Joko kysyi komission strategiasta. Minusta tuntuu, että tässä ei strategia ole, vaan katsotaan kristallipalloon. Horisonttiohjelmasta on erilaisia leikkauksia kautta linjan esimerkiksi Euroopan teknologiainstituutti. Se on tärkeä aloite, jossa tutkimus, innovaatio ja koulutus yhdistetään. Monilla jäsenvaltioilla on tärkeitä hankkeita käynnissä. Ja myöskin siinä on uusia kohtia tai uutta tutkimuksen suuntaa, innovointia esimerkiksi jätteiden kierrätyksessä. Ja olen Katleenin kanssa samaa mieltä. Meidän on onnistuttava tässä työssä estettävä tämä kohta ainakin toteutumasta. Adam Dali. Kiitos, edustaja Dali. Kiitos, puheenjohtaja. Se, mitä kuulimme tänään, ovat vakavia huolenaiheita ja toivottavasti niihin käydään käsiksi erityisesti mistä rahaa tulee ja mihin se menee. Minä en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Se, että mihin tahansa eh, investoiminen ei saattaisi meitä oikealle raiteelle. Minulla on muita tarkkoja kysymyksiä liittyen siihen, mitä kuulimme tänään. Miten voimme varmistaa sen, että investoinnit tehdään eh, 2020 suunnitelman mukaan sekä 2030 ilmastopaketin mukaan ja myös sellaiset, että korkeamman riskin hankkeita äh, rahoitetaan ja myös miten voimme varmistaa, että nämä investoinnit menevät sitten kunnianhimoisempiin tavoitteisiin ja hankkeisiin ja että luovat laadukkaita työpaikkoja ja parantavat mahdollisuutta vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Kiitos sitten edustaja Niistelora. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen tähän lähestymistapaan, joka on valittu. Ja tässä on kyse tietenkin budjettikysymyksestä, siitä miten halutaan leikata tai siirtää rahaa jotenkin paikasta toiseen. Minä olen sitä mieltä, että esittelijä on aivan oikeassa. Me kävimme hyvää keskustelua. Hyvä tulokset tuosta horisontti 2020 ja sitten viedään nämä rahat jälleen uudestaan. Voitaisiin sanoa, että etsitään tuota rahaa jostain muualta, mutta jos on niin, että tämä työ on tehtävä, niin on tehtävä se nyt. Ei odotettava liian pitkään, liian monia keskusteluita, vaan tehtävä yhteistyötä koordinaattorin kesken tehtävä heti ensi viikolla. Kiitos sitten edustaja Kairo. Kiitos. Geld her. Ähm, um ne Kollegen... Kiitos puheenjohtaja. Budjettipolitiikkana keskityn siihen, mistä rahat tulevat. Turmesi haluaisin rahoitella. Budjettivaliokunta kyllä pohtii hyvinkin tarkkaan sitä, mistä saataisiin rahat näihin poliittisiin tavoitteisiin, jotka budjetissa on esitetty. Ei kai niin, että me hyväksyisimme noin vain neuvoston ehdotukset tai että neuvosto lähtisi meidän kanssamme jotain sopimaan budjettivaliokunnan kanssa siis. Mutta ajattelisin tässä tämän valiokunnan erityisosaamista. Jos katsotaan yksittäisiä toimia, mihin näitä varoja käytettäisiin, niin käsittääkseni EFSI-rahasto antaa erilaisia mahdollisuuksia. Komission jäsen Oettinger puhui juuri siitä, miten tärkeä nopea internetyhteys on maaseutualueilla. Minusta tuntuu, että yksityisin varoin, niin kuin verkkojen Eurooppa-välineessä alun perin ajateltiin, on esitetty tämä ajatus, että se toimisi. Se voikin niin olla, mutta katujen maanteiden osalta on katsottava, miten poliittisiin tavoitteisiin päästä. Toivoisin, että katsomme tätä tarkkaan horisontti 2020 Esimerkiksi ITERistä otetaan merkittävä summa. Jokainen täällä salissa voi olla samaa mieltä siitä, että tämä voitaisiin EFSI-rahastoon antaa enemmän kuin lähettää takaisin jäsenvaltioihin. Sitten Ernst. Kiitos paljon. Saksassa puhutaan siitä, että otetaan rahaa oikeasta osun taskusta ja laitetaan vasempaan. Ja minun kysymykseni oli se, että mitä lisäarvoa tästä saadaan? Saadaanko tällaisen menettelyn kautta jotain lisäarvoa? Jos horisontti 2020 tai verkkojen Euroopan väline tai muu budjetin kohta otetaan kohteeksi, otetaan siellä varoja. Nämähän ovat ainoat, joista on jo sovittu. Eli se, mitä tässä nyt tehdään, on, että ainoastaan nämä budjettileikkaukset, joihin lähdetään, te- tehdään niin, että voidaan selittää meille, mikä on oikein ja sopivaa. Minä kysyisin nyt, miten tärkeitä ovat ilmastotavoitteet ja muut asiat, joista täällä on sovittu, ympäristökriteerit, energiatavoitteet ja niin edelleen näissä hankkeissa. Onko näillä asioilla minkälainen rooli siellä? Valviiko, valvoiko joku tätä asiaa vai katsotaanko vain tässä rahaa? Ja kuka EFSI oikeastaan valvoo? Kuka tätä rahastoa valvoo? Minä en oikein näe tällaista valvontaa ylipäätään, joten siksi minulla on suuret epäilyt tämmöisestä tehdystä työstä. Kiitokset nyt olemme selvästi tyytymättömiä, koska meidän pitäisi päättää horisontti 2020 verkkojen Eurooppa-välineestä, ei ehkä niinkään, mutta horisontti 2020 joitain aloitteita on. Esittelijät voivat kertoa, että täällä on aika uusiakin aloitteita, niin kuin Euroopan innovaatiokeskus, koska ne eivät olleet seitsemännessä puiteohjelmassa ollenkaan. Eli innovaatioteknologioiden edistäminen ja tämä tiimien rakentaminen ja, ja twinning aloitteet, sitä pitäisi myös edistää. Nyt on tärkeää kuulla komissiolta. Edustaja James Hintonilta, olkaa hyvä. Ei ehkä pidempään kuin kaksi minuuttia, pahoittelen tätä. Hyvin lyhyesti voin puhua. Nimeni ei ole James Hinton, mutta hyvin lyhyesti kuitenkin kuulin kaksi pääkysymystä. Mistä raha tulee ja minne se menee? Mistä raha tulee? No ymmärrän kyllä kritiikin siitä, että horisontti 2020 leikataan. En se mutta täytyy muistaa ne luvut, jotka tässä ovat nyt kyseessä. Uskon, että nämä leikkaukset, joita olen kuullut dramaattisiksi kuvaltavan, eivät ne ole dramaattisia. Muistan, että että puhuttiin 79 miljardista viimeisen eh, seuraavan viiden vuoden aikana, mutta se onkin noin 3,5 miljardia. Ei se ole siis dramaattista. Toinen kysymys. Hankkeet, jotka sopivat paremmin apurahajärjestelmään, eivät toimisi investointihankkeena. Se oli yksi komission tausta-ajatuksista myös. Investointien pitämänä hankkeisiin, jotka soveltuvat paremmin investointirahoitukseen, kun taas apurahat sopivat eh, apuraha projektityyppeihin. Ja jotkut hankkeista toimivat paremmin investointivaroilla ja niihin voitaisiin investoida. Mistä raha, mihin sitä raha menee, ymmärrämme kyllä toiveen saada tarkkaa valvontaa kriteereistä, mutta tässä pitää pitää tasapaino myös ja siksi haluamme riippumattomia asiantuntijoita. Meillä täytyy olla ei pelkästään investointihankkeita, jotka ovat hyödyllisiä yleisen edun mukaisesti ja niin edespäin, työpaikkoja luodaan, ympäristöä kunnioitetaan ja niin edespäin, mutta meillä pitää olla myös investointihankkeita. Meidän on houkuteltava yksityisen sektorin investointeja, se on keskeistä tällä alueella ja siksi tarvitsemme tiettyä joustavuutta Olemme avoimia tietenkin lisääntyvälle tarkkailulle ja valvonnalle, mutta emme halua, että tästä tulee poliittinen riita, koska se venyy ikuisuuksiin ja silloin emme saa näitä yksityisiä investointeja houkuteltua. Kiitos, kiitän puheenjohtaja. Kiitos hyvät kollegat. Muistakaamme tiistai, niin pyydän esittelijää sanomaan vielä muutaman sanan, mutta muistutan teitä. Tiistaina Strasbourgissa kaksi tuntia keskustellaan Kataisen kanssa ja komissaari Moidassin kanssa. Ennen sitä maanantaina keskenämme. Äh, Van Bremt, olkaa hyvä. Äh, ihan lyhyesti ensin kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka osallistuivat keskusteluun. Yleisesti ottaen tähän mennessä olemme olleet saloilla linjoilla, olemme todenneet samoja ongelmia. Ja minun työni lähipäivinä on sitten tavata mahdollisimman monia kahdenkeskisesti tai ryhmissä, jotta voidaan jo luoda sellaista linjaa, jota voin luonnostella mietintöön, ainakin näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan ja mielelläni teen läheistä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Kiitos. All the best, Katrin. Kiitän. Onnea Katrin, ei helppo tehtävä edessä. Tavataan kello kolme. Kiitän ja tulkkeja kiitetään ystävällisesti myös. Kiitos, että olitte täällä. Jopa 11 minuuttia yli ajan. Kiitän.